Sí. Les ruego que vayan tomando asiento. Pyytäisin teitä istumaan paikoillenne. Because we are going to start the meeting. Olemme aloittamassa kokoustamme. Yeah. Bueno, pues eh, buenas tardes a todos, en primer lugar. Hyvää päivää kaikille. Tänään minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin, kansallisten parlamentin jäseniä. Uskon, että tavoitteita tänään aiheita käsittelemme, nimittäin puhumme eri parlamenttien kannoista koskien yhteistä kalastuspolitiikkaa. Sen uudistamista on todellakin tärkeä aihe ja näin onkin syytä kokoontua nyt ensimmäistä kertaa kalastusasioissa Haluaisin kertoa teille, että nyt on 38 jäsentä, jotka ovat peräisin 23 kansanedustuslaitoksesta. Ja tietenkin haluan toivottaa tervetulleeksi myös vastuullisen komissaarin, rouva Damanakin. Hänkin tuli paikalle kertomaan meille komission näkemyksestä – ja ennen kuin aloitamme, haluaisin hiukan selittää tätä menettelytapaa, jota tulemme seuraamaan. Toivon, että näin kaikki saavat mahdollisuuden toivottavasti puhua. Ensimmäinen kierros, ja puhun nyt ensimmäisestä kierroksesta sen jälkeen, kun komissaari Damanaki ja herra Patrao komission ja parlamentin nimissä ovat puhuneet, niin sen jälkeen sitten pyydän yhtä edustajaa jokaisesta parlamentista, siis jonkun, jos jossakin maassa on kaksi kamaria, silloin kumpaakin edustaa yksi henkilö, sitten heillä on tilaisuus puhua neljän minuutin ajan ja esittää oman parlamentin kanta. Yksi per parlamentti, mutta jos jossakin maassa on kaksikamarinen parlamentti, niin silloin kummallakin edustajalla on mahdollisuus puhua. Teillä on jaettu tämä kaavake kaikille. Näin ollen haluaisin, että merkitsette sen henkilön, joka puhuu minkäkin parlamentin nimissä. Sitten kohta ne kerätään teiltä pois ja Pyydän siis puhujien nimet. Jos joku edustaja jostakin parlamentista ei halua puhua, niin ei se ole pakollista. Mutta tähän haluamme merkinnän henkilöstä, joka tulee puhumaan ja mistä parlamentista. Ja sitten kun edustajat ovat puhuneet eri parlamenteista, niin sen jälkeen alkaa keskustelu jossa muilla edustajilla on tilaisuus puhua. Samoin Euroopan parlamentin jäsenet voivat puhua. Mutta silloin siinä vaiheessa toista kierrosta varten annetaan uusi kaavake. Siis ensimmäinen kierros koskee pelkästään näitä aina virallisia edustajia per parlamentti, ja toisella kierroksella tämä kaavake kiertää, tai jaetaan teille, jotta voitte sitten mainita sinne muut puhujat on kyse sitten kansallisesta parlamentista tai Euroopan parlamentista. Kokouksemme menee sitten joka suuntaan internetin kautta. Ja suuremmitta puheita annan puheenvuoron komission jäsen Maria Damanakille, joka puhuu maksimissaan 10 minuuttia. Pyytäisin komissaarta Rova Damanaki, olkaa hyvä. Madam Kiitos puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajat. Harvoin pääsee kohtaamaan eurooppalaisia ja kansallisia parlamentaarikkoja yhdellä istumalla. Sen vuoksi olenkin aivan erityisen iloinen voidessani tänään puhua teille tänään. Nyt kun Lissabonin sopimus on muutenkin vahvistamassa parlamenttien välistä yhteistyötä, Euroopan parlamentilla on tätä nykyä selkeä täysipainoinen rooli myöskin kalastuspolitiikkaan ja merenkulkupolitiikkaan ja <clears throat> mikä, mitä, myöskin sitten, mikä on myöskin edesauttanut alan elpymistä. Nyt sitten äh, kysymys, äh, kysymyksessä on keskustelu yhteisestä kalastuspolitiikasta ja tänään on tarkoitus päivittää vähän se, missä siinä nyt mennään. Asiat, jotka on, on, on äh, nostettu sekä konsultaatio kuulemisprosessin että taannoisten asianosaisten kanssa pidettyjen kokousten yhteydessä, mukaan lukien myöskin jäsenmaat ja Viekossa Espanjassa pidetty epävirallinen kalastusneuvosto Aloitan puheen alueellistamisesta. Tähän ensimmäiseksi haluaisin kiinnittää huomiotanne ja huomiotamme alue, alueellisten ää, elinten ää, rooli on laajalti hyväksytty ää, niiden äh, varsinainen toimintamuoto on vielä hahmottumatta. Minun mielessäni on äh, äh, yksi seikka kirkkaana, eli että he, niiltä voidaan odottaa niitä tuloksia, joita varten ne ovat joita varten ne on sinne perustettu, eivätkä vain ole siellä olemassaolon ilosta. Hänen pitää tuottaa selkeitä tuloksia organisaatiot ovat mukana yhteistyössä sekä kansalaisyhteistön että tieteenharjoittajien kanssa kaikissa jäsenmaissa ja pyrkien heijastelemaan paikallisia, paikallista realiteettia mahdollisimman hyvin. Sen vuoksi me tarvitsemme näitä rakseja, alueellisia neuvot antavia elimiä, jotta kalastajat ja kansalaisyhteiskunnan tarpeet tulee otetuksi täysimittaisesti huomioon. Tätä kautta voimme helpommin luoda omaa politiikkaamme ja saada sille oikeutus ja hyväksyntä tässä on kaiken taustalla itse kalastaja tietysti, ja meidän pitää löytää keinot elinkeinon ylläpitämiseksi aktiivisena toimivana kumppanina. Tästä prosessista haluan kuulla teidän näkemyksenne. Seuraava aihe sitten. <clears throat> Jotkut äh, kenties kysyvät mielessään, mitä, mitä tämä alueellistaminen sitten meille vaikuttaa täällä Euroopan parlamentissa. Tässä, haluan todeta selkein sanakääntein, että tietenkin äh, tärkeät äh, toiminnan suunnat on hahmoteltava yhdessä yhteispäätösmenettelyssä parlamentin kanssa – Niinpä esimerkiksi pitkän aikavälin suunnitelmat äh, tavoitteineen, niin kuin esimerkiksi mitä tulee äh, kalan saaliiseen, tulee äh, päättää neuvoston ja parlamentin kanssa yhteistyössä. Miten sitten näihin päämääriin voitaisiin päästä? No esimerkiksi käyttämällä esimerkiksi tiettyjä silmäkokoja. Ne voidaan päättää yhdessä komission kanssa delegoiduin toimin voidaan esimerkiksi äh, äh, sopia tietystä äh, kalastuksen kieltoajoista ja kalastusrajoituksista, mistä voidaan päättää, päättää siis yhdessä. Tämä luettelo ei toki ollut suinkaan täydellinen. Nyt sitten markkinaulottuvuuteemme. Me pyrimme sekä vahvistamaan tuottajaorganisaatioita että saada parempi, paremmin vastataksemme yhteiskunnan vaatimuksiin ja markkinoiden tarpeisiin, markkinointia ja kuluttajatietoutta, kuluttajavalistusta lisäämällä. Tulemme käyttämään kansallisia voimavaroja tehokkaasti tähän, tämän toiminnan tuoksi. Sen vuoksi kaikille kaikki kalakantojen häirintymi- ja tuhoutumiseen liittyvät toimenpiteet ovat ehdottomasti pannassa. Haluan mainita tässä tilanteen, jossa monet kalakannat ovat hupenemassa. Sitä ei enää, enää voida hyväksyä. Me emme voi mitenkään perustella sitä. Me emme voi antaa varoja kalakantojen, varoja hankkeisiin, jotka edistävät kalakantojen häviämistä Meillä pitäisi olla käytössä selkeät äh, varastointi- äh, ja säilytysjärjestelmät, jotta kalastajat saavat tuotteistaan paremman hinnan ja että markkinat pysyvät aisoissa äh, kestävän kehityksen mm, ylläpitäminen merkitsee sitä, että myymättä jäävät, jäävän kalan pitäisi jäädä mereen. Tarkastelen asiaa lähemmin. Olette varmaan yhtä mieltä kanssani siitä, että meidän, meidän pitää ylläpitää korkeampia standardeja ihan sisäiseen turvallisuutemmekin nimissä myöskin kansainvälisissä ja kahdenvälisissä suhteissa kansainvälisillä vesillä EU-vesien ulkopuolella. Tässä, tässä demokratia, ihmisoikeudet ja sosiaaliset kysymykset muodostavat erittäin kiinteän osan koko yhteistyössä, yhteistyötämme. Ja yhteistyö, kalastuspolitiikan yhteistyö edellyttää tiivistyvää yhteistyötä toimielinten välillä, toivon mukaan kolmen välisiin sopimuksiin parlamentin siinä ollessa avainasemassa. Ja seuraavaksi haluaisin ottaa esille myytävät tai vaihdettavat ajat tai, ja nämä kalastuskiintiöt, niiden tulisi olisi toimittava niin, että tasapuolisuus säilyy. Uskon myöskin kalakantojen olevan yleinen hyvä minkä vuoksi meidän pitäisi sopia käyttäjäoikeuksista koskien kalastus- ja myyntioikeuksia 10-15 vuoden ajaksi oikeuksia voidaan sitten jatkaa, jos käyttäjä osoittaa käyttäneensä oikeuksiaan asianmukaisesti, tai sitten vaihtaa tai myydä eteenpäin samoin myöskin sitten yli, voitaisiin pyrkiä saamaan aisoihin esimerkiksi kalastuslaivastoja romuttamalla, mutta hankkeet ovat usein epäonnistuneita ja, ja kallia. Ja sitten ITR-järjestelmä kansallisella tavalla on on, äh, on äh, edesauttanut äh, taloudellisesti kestävään kehityksen ja kalastuksen onnistumista. Tarkastelkaa nyt, mitä kansallisella tasolla on, on saatu aikaiseksi. 50 prosenttia vain kolmessa vuodessa vähentynyt 50 äh, prosentilla ja kauppalaivasto 30 prosentilla, mikä esimerkiksi tämä olevat siis Tanskan luki. siellä äh, sel, selkeästi äh, kannattavuus on kasvanut. Virossa yhdeksän vuoden aikana nämä vaihdettavat kiintiöt edesauttavat selkeästi kannattavuutta. Espanjan Atlantin kalastuslaivasto on vähentynyt 200 eli 30 prosentilla – ja nämä, tämä kaikki on toteutettu ilman ää, veronmaksajan lisärasitusta. Jos IT-järjestelmät sitten toteutetaan kansallisella tavalla, jos niiden ansiosta saadaan kapasiteettia alennetuksi, ei sitä sitten voisi kokeilla kaikissa jäsenmaissa? Ennen kuin tähän kysymykseen vastaan, täytyy korostaa, että jatkossa – ei e, ole e, e, kalastusaluksia enää romuteta tai tätä pois käytöstä veronmaksajan rahalla. Me olemme tässä suuren taloudellisen kansainvälisen kriisin syöväreissä, enkä voi kuvitella kenenkään minkään maan valtiovarainministerin vapaaehtoisesti tarjoavan äh, lisää rahoitusta äh, äh, kalastuslaivojen romuttamisen edistämiseksi. Tätä olen sonderannut ja se ei todellakaan näytä onnistuvan. Eli jos ITRlle, eli näille vaihdettaville kiintiöille sanotaan kiitos ei, se merkitsee kalastuksen loppua monille kalastajille. Kalastajat haluavat sen tällaisen poispääsy keinona siinä tapauksessa, että mitään muuta konstia ei enää ole eh, elinkeinon jatkamiseksi jäljellä. Eh, haluaisin jatkaa tätä vaihto-oikeuden EUn laajuksi ja tätä kautta minun mielestäni suhteellinen vakaus entistä paremmin säilyisi. En haluakaan sitten eh, esittää sitä, että, että eri jäsenmaiden välillä näitä oikeuksia voitaisiin vaihtaa. Ne on hoidettava kansallisesti omien, oman, omien aluevesien sisällä, rajojen sisällä, mutta ei, ei yli rajojen. Nyt sitten halua, haluaisin hieman äh, myöskin liennyttää pienkalastajien pelkoja. Tällaisen järjestelmän ulkopuolelle on jätettävä äh, pienkala, pien, pienten kalastajien, pienten yritysten äh, toiminta pienkalastuksen oikeudet on tätä, tätä, tätä tätä kautta säilytettävä, eikä niitä voida isoimmin, isompien yritysten toimin ostaa. Tällä tavalla oikeuksia saattaa pikkuhiljaa keskittyä liikaa yksiin käsiin noin yleisemmin sanottuna, noin, kun mitä tulee pienimuotoiseen kalastukseen, meidän täytyy alkaa ennakoida järjestelmä, joka voisi parantaa heidän asemansa, koska he ovat jo muutenkin lapsipuolen asemassa suuriin trollareihin ja kalastuslaivueisiin verrattuna. Me ovat toisaalta myöskin sitten työvoimavaltaisempia suurempiin aluksiin verrattuna ja luovat näin uusia työpaikkoja. Sen, sen vuoksi näiden yritysten, alusten ja tämän toiminnan edistäminen palvelee laajempaakin etua Minun on kuitenkin pakko kertoa tässä vaiheessa, että, että monissa jäsen, jäsenvaltiossa ei, ei olla kanssamme samoilla linjoilla, eikä haluta hyväksyä ää, eri lähestymistapaa e, erilaisiin ää, kalastus, ää, kalastuksen harjoittajiin. Sitten vesiviljelystä muutama sana. Vesiviljely tietenkin kytkeytyy turvallisuuteen kiinteästi. Meidän täytyy katsoa, miten me tämän äh, sektorin tarpeet voisimme yhteiseen kalastuspolitiikkaan kytkeä mahdollisimman tehokkaasti. Olen äh, kiinnostuneena, jään kiinnostuneena odottamaan äh, parlamentin tulevien mietintöjen kantaa vesiviljelyyn. Nyt kun täällä on kansallistenkin parlamenttien edustajat paikalla, minulle tarjoutuu aivan erinomainen tilaisuus kuulta, kuulla suoraan teiltä näkemyksenne vesiviljelystä tässä äh, äh, äh, nyt sitten hahmotelma näistä aiheista, mitä haluaisin keskust- mistä haluaisin keskustella kanssanne. Tehän olette suoraan valittuja, teillä tietysti äänestäjienne vaalipiirinne edut valvottajina, ja näin tämä voisi toimia astinlautana jatkoyhteistyölle. Ainahan tietenkään emme ole samaa mieltä asioista, mutta me kumpikin, kummatkin haluamme jämäkämpää kalastussektoria, ja koska tämä kalastussektori on rannikkoseudullemme todellakin tärkeä, se pitää työpaikat alueella siinä vaiheessa, kun muut, muista työpaikoista alkaa olla pula. Kiitoksia mielenkiinnosta ja nyt jään kuuntelemaan mielenki- mielenkiinnolla teidän näkemyksiänne. Eh, kiitoksia komissaari, kiitoksia siitä, että otitte esille näitä kaikkein tärkeimpiä asioita, joista meidän on tänään tarkoitus puhua. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Euroopan parlamentista esittelijä Rova Patrao Neves. Ja pyydän häntäkin pitäytämään kiinni kymmenessä minuutissa. Ja nyt pyydän teitä kertomaan Euroopan parlamentin kannan tähän vihreään kirjaan. Rova Patrao. Senhora Presidente da Comissão das Pescas do Parlamento Europeu, senhora puheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtaja, rova komission jäsen on aina erittäin miellyttävää, kun olette täällä. Arvoisat jäsenet, haluaisin ennen kaikkea tervehtiä vieraitamme kansallisista parlamenteista. Olen erittäin iloinen siitä, että olette kaikki täällä paikalla ja tiedän, että tämä heijastaa sitä suurta kiinnostustasoa tässä ensimmäisessä parlamenttien välisessä kokouksessa, tämänkaltaisessa kokouksessa Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Haluaisin myös tervehtiä muiden Euroopan unionin toimielinten vieraita ja muita vieraita, jotka ovat tulleet paikalle tänään iltapäivällä. Tämä on mielestäni hyvin ajankohtainen, asianmukainen asiayhteys, jossa voimme tosiaan keskustella yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksista. Miksi? kolme kuukautta sen jälkeen, kun tämä mietintöluonnos hyväksyttiin vihreästä kirjasta, näemme, että meillä on hyvä etäisyys, jolta voimme katsoa tätä politiikan aluetta ja mahdollisia tuloksia. Ja tämä on myös erittäin suurtuisa hetki, mitä tulee tähän asiayhteyteen, koska täällä meillä on johtavat lainsäädännöt, joilla on vastuut eri tasoilla – ja mielestäni aika on otollinen toimintaan. Euroopan parlamentin kanta on hyvin selkeästi tuotu esiin mietinnössä ja sen takana on suuri yksimielisyys. Toivottavasti en ole liian optimistinen sanoissani tämän, koska mielestäni tämä on myös vahva merkki siitä, miten olemme sitoutuneet toimima, toimintaan – ja sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan, niin parlamentin asemahan on vahvistunut. Ja tässähän on kysymys vahvistetusta yhteispäätösmenettelystä ja valtuuksista, joten tässä ei ole kysymys pelkästään siitä, että meitä kuullaan, vaan olemme osa neuvotteluja, joten tässäkin yhteydessä on tärkeää lisätä, että se, mistä on parlamentissa päätetty, niitä tukee hyvin vahva yksimielisyys haluamme tasapainoisen, siis tasapainoista panosta ja tämähän koskee komission ehdotuksia ja sitä laajaa keskustelua, jota on käyty. Ja siis tämä on osa tätä koko keskusteluprosessia. Mielestäni aika on aivan otollinen tunnustaa tosiaan parlamentin kanta ja se tärkeä asema, joka yhteisellä kalastuspolitiikalla on. Tiedätte varmasti mit, nämä pää, kantamme pääkohdat, ne on esitetty mietintöluonnoksessa. On haluttu vahvistaa kalattaa kantoja ja siinä on haluttu turvautua tutkimukseen, ammattia on haluttu kehittää, investoida erilaisiin koulutusohjelmiin kalastajille, erilaisia hallintomalleja, velvollisuuden kehittäminen, verotusasiat ja erilaiset operatiiviset suunnitelmat, jotka perustuvat operatiivisiin tarpeisiin, mitä tulee eri kalastuslaivastoihin eri puolella Eurooppaa. On kysymys myös siitä, että halutaan tosiaan kalastuslaivaston ja olemassa olevien kantojen välistä tasapainoa vahvistaa ja samalla tunnustaa se, että kalatalous voi olla hyvä elintarvikelähde, mutta myös työllistävä tekijä ja haluamme samalla tietysti kehittää kalastus, kalamarkkinoita ja tarkastella dynaamisesti koko yhteistä kalastuspolitiikkaa ja kalastussopimusten kehitystä kolmansien osapuolten kanssa perustuen Euroopan kriteereihin ja hallintopolitiikkaan, jossa on kysymys siitä, että hyödynnetään oikein Euroopan unionin merivaroja. Siis tässä on itse asiassa kysymys kahdeksasta pääaiheesta, jotka olen luetellut, ja niistä haluaisin keskittyä kolmeen, jotka vaikuttavat nykytilanteessa kaikkein tärkeimmiltä. Ensiksi kysymyksessä on alueellistaminen tai hajauttaminen. Muistan, että tämä ehdotus alun perin tuli komission vihreästä kirjasta ja se sai melkein yksimielisen tuen parlamentissa. Komissio on ryhtynyt erilaisiin toimiin ja se on tietysti heijastunut muuallakin ja se on korostanut niitä oikeudellisia hankaluuksia, joita alueellistamisen täytäntöönpanossa on ollut Lissabonin sopimuksen puitteissa. Itse asiassa on käytetty jopa sanaa mahdoton, kun on haluttu pyrkiä harmonisointiin. Ja tosiaan näin voitte nähdä, mikä, millaista sitoutumista tarvitaan, jotta voitaisiin tämä alueellistaminen saada aikaan. Ja viittaan siihen, mitä komission jäsen sanoi. Mielestäni on paikallaan esittää neljä lyhyttä kommenttia. Ensiksi kun komission jäsen puhuu alueistamisesta ja vihreästä kirjasta, niin siinähän tunnustettiin se suunta, joka Lissabonin sopimuksella on, ja siinähän sitten ennakoitiin sen voimaantuloa. Toiseksi olen sitä mieltä, että oikeusasiantuntijat ovat yrittäneet tunnistaa ne vaikeudet, joita täytäntöönpanossa on ollut, mutta heidän pitäisi myös käyttää aikaa löytääkseen ratkaisut ja tien eteenpäin. Kolmanneksi on korostettu joitakin vaikeuksia, mitä tulee horisontaaliseen päätösten täytäntöönpanoon. Olemme nähneet sellaisia alueellistamismalleja, joita voisimme arvioida. Tosi seikka, että komissio on antanut meille tästä informaatiota, on erittäin myönteinen. Ja viimeksi haluaisin korostaa sitä, että on tarvetta parantaa alueellista konsultaatiota, siis alueiden pitää osallistua paremmin päätöksentekoon ja olla edustettu paremmin edustettuina ja varoja on käytettävä asianmukaisesti siten, että alueiden valtuudet voidaan täysin panna täytäntöön. Sitten tässä on puhuttu teollisista ja pienimittaisista kalastuslaivastoista ja siitähän puhuttiin jo komission vihreässä kirjassakin, joka sai melkein yksimielisen tuen Euroopan parlamentissa ennen kaikkea keskityttiin kolmeen asiaan. Ensiksi siihen, että haluttiin teollinen ja pienimuotoinen kalastus erottaa, eriyttää. Ja sitten puhuttiin erilaisista järjestelmistä molemmilla. Ja kolmanneksi oli kysymys siitä, että kussakin tapauksessa tarkistettaisiin määritelmiä. Ja kun komissio puhuu nyt sitten näiden kahden eri laivaston määritelmistä, niin siinä on viitattu kolmeen eri kriteeriin aluksen määritelmään – miehistölukumäärään ja sitten suhteellisuusmenetelmään. Siis nämä ovat hyvin perinteisiä kriteereitä, eivätkä enää heijasta Euroopan kalastuslaivaston moninaisuutta. Esimerkiksi jos ajatellaan sitä teknologista varusteistoa, joka alus, aluksilla on. Mielestäni se on asianmukaisempi silloin, kun ajatellaan kalastajilleen haasteita. Ja minä pelkään pahoin, että emme voi odottaa, että olisi oikea uudistushenki, joka samalla meidän mielestämme kuitenkin olisi välttämätön. Ja sitten on puhuttu suojatuista alueista, yhteinen kalastusalue, sehän on aina halunnut ajaa kalatalouden kestävää kehitystä ennen kaikkea heikoimmilla ja haavoittuneimmilla alueilla. Ja tämä on ainoa tapa, jolla voimme tulkita poikkeuksia yhteisessä kalastuspolitiikassa. Jos ajatellaan tätä yleisesti, niin kalakannathan ovat vähentyneet – jos ajatellaan vanhoja alueita, on tosiaan pidettävä kiinni vanhoista määritelmistä, joita pitäisi vahvistaa niin, että äärialueiden ja äärialueiden vesistöjen saatavuus olisi varmistettu. Ja kysymys on myös samalla arkoluonnottoisemmista ekojärjestelmistä. Ja näille tarvitaan taloudellisia vakuuksia, siis niille alueille, jotka ovat vahvasti kalastuksesta riippuvaisia. Ja kaiken tämänhän pitäisi heijastua hyvin, mitä tulee rajallisiin kalatalousalueisiin Siis tässä on todennäköisesti va- viimeinen mahdollisuutemme varmistaa EU-ssa hyvä tulonlähde ja ympäristön kannalta kestävä kehitys. Siis vaan me tarvitsemme hyvin pit- kauaskantoisia uudistuksia, joita kaikki soveltavat. Ja komission jäsenhän puhui näiden puolesta tullessaan tänne ensimmäistä kertaa komission jäsenten kuulemisissa. Joten toivotan hänelle onnea ja menestystä työssään ja voin vakuuttaa teille, että tuemme teitä kaikissa pyrkimyksissänne. Kiitoksia. Puhuit täydellisesti, tarkasti, 10 minuuttia vain. Ja nyt olemme kuulleet komission jäsentä ja esittelijämme. Ja nyt neljän minuutin ajan puheenvuoron saavat ne, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa eri parlamenttien nimissä. Mennään hakkosjärjestyksessä ensinnä siis Kypros. Puheenvuoron saa herra Dan Nikolas. Ähm, Kyproksen edustaja saa puheenvuoron. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. On hyvin tunnettu asia, että 2002 vuonna tapahtui suuri uudistus yhteisessä kalatalouspolitiikassa ja luonnollisesti kalatalous on siitä sitten eteenpäin kulkenut. Meillä on edelleenkin huomattavasti liikakapasiteettia kalastuslaivastoissa. Ja tämä vaikuttaa moniin kalakantoihin joita kalastetaan EU-vesillä. Ja tämä on vaikuttanut monien kalastuslaivastojen elinkelpoisuuteen ja näin meillä on edessä nyt varsin vaikeat ajat ja me tarvitsemme kunnolliset puitteet radikaalille uudelleen tarkastelulle kalatalouspolitiikassa niin, että voimme toimia modernilla nykyaikaisella tavalla ja voimme saada aikaan mahdollisimman korkeat ympäristönsuojelustandardit ja varmistaa laadukkaat kalataloustuotteet. Meidän pitää muuttaa tämänhetkisiä suuntauksia, joita voidaan nähdä YKPssa. Tärkeää tässä on, että meillä on yhteisiä sääntöjä, jotka koskevat kaikkia Mielestäni merkkejä on siitä, mihin suuntaan pitäisi kulkea, ja komission vihreä kirja on auttanut suuntaamaan on antanut saavan aikaan tulevaa suuntaa ja kuten sanon, asiat ovat muuttuneet ja nyt Lissabonin sopimus on tullut voimaan ja se muuttaa myös tilannetta. tarvitaan myös toimiva päätöksenteko. Järjestelmä, hyvät naiset ja herrat, kaikki olemme tietoisia monista kysymyksistä, jotka liittyvät tähän YKPn tulevaan uudistukseen. Tartuisin vain muutamiin asioihin. Mitä näitä Kyproksen asioita? Ensinnäkin pienimuotoinen rannikokalastus me tarvitsemme eriytetyn näkemyksen tästä kysymyksestä, koska pienimuotoinen kalastus on varsin erilaista riippuen siitä, missä sitä harjoittaa. Jos katsotaan vaikka Kyproksen tasavaltaa, luvut ehkä eivät ole niin suuria, mutta se on kuitenkin tärkeä kansantaloudellemme ja myös tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeästä alasta on kysymys. Meidän pitää tarkastella sääntöjä, jotka koskevat EUta ja jäsenvaltioita ja rahoitusta, jotta varmistamme sen, että panos aluetaloudelle turvataan. Sitten vesiviljelystä uskomme, että kestävyys vesiviljelyssä tulevaisuudessa on olennainen tekijä yhteisessä talouspolitiikassa. Ja vielä yksi sana ihan lopuksi. On erittäin tärkeää, että tämän tyyppisiä yhteisiä kokouksia järjestetään niin, että kaikki sidosryhmät tai osapuolet voivat osallistua kalatalouskysymysten käsittelyyn ja erityisesti YKPn uudistamiseen. Näin tieto vaihtuu ja voimme saada tietoa hyvistä käytännöistä ja niin edelleen. Meidän pitää tavallaan heittää verkot laajalle tällä tavalla juuri ja Tämä onkin hyvä esimerkki tämän päivän kokous. Näin. Tästä voi tulla käytäntöä. Kiitoksia. Kiitoksia teidän puheenvuorostanne. Seuraavaksi puheenvuoron saa Belgian edustaja Herra Krombes. Nyt voitte jo osallistua tähän toiseen kierrokseen tai kirjoittaa nimenä tähän kaavakkeeseen, jota on tullut jakamassa. Flaami-parlamentin jäsenellä herra Konombesilla on nyt neljä minuuttia puheaikaa. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de commissaris. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, rouva komission jäsen. Minäkin olen iloinen tästä tämän päivän äh, tapaamisestamme, koska yhteinen kalastuspolitiikka alkaa käydä yhä mutkikkaammaksi. Jos tarkastellaan sen uudistamishankkeita, se näyttää hyvällä paperilta, mutta on myöskin erittäin tärkeää nyt saada komissaarinkin kuulla, mihin, mihin painotusta haluamme siirtää. Esimerkiksi komissaarikin mainitsi tämän kestävän kehityksen ja, ja kestävän kalatauden ja rannikkokalastuksen Eh, esimerkiksi vihreän kirjan eh, teksti, jossa puhutaan rakennepolitiikasta, julkisen, julkisen talouden tuesta, näin pois, julkisen, julkisen sektorin tuesta, kalastuspolitiikalle se on eh, tietenkin erittäin tärkeä sekä kestävän kehityksen että yhteiskunnalliselta ja koulutukselliselta kannalta, joka on kuitenkin osa tätä kokonaiskalatalouden kuvaa on äh, tarkastella kestävän rannikkokalastuksen, pienimuotoisen rannikkokalastuksen tulevaisuutta. Se on ollut ongelmallista useissa jäsen, jäsenmaissa. Sen vuoksi uudistukset ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että myöskin pieni, pienimuotoista rannikkokalastusta kyetään jatkossakin harjoittamaan ei, kysymyksessä eivät ole pelkästään kalastuselinkeinon ammatit, vaan myöskin siihen, siihen kytke, kytkevä työllisyysnäkökulmat, jotka ovat paitsi ovat ammattitaidon varasto, varantona siellä myöskin, mikä on myöskin tässä saneeraus, saneeraustoimien keskellä hyvä aina muistaa. Haluan tämän, tämän vain sanoa. Kiitoksia herra Grombes seuraavaksi. Neljä minuuttia puheaikaa Tanskan edustajalle Folketingetistä, herra Legord. Kiitos puheenjohtaja. Tanskan kansankäräjien puolesta haluaisin kiittää aloitteesta tämän kokouksen järjestämiseksi. Olen Tai Ligod ja olen konservatiivisesta kansanpuolueesta Tanskassa ja olen iloinen voidessani täällä Brysselissä keskustella tästä tärkeästä aiheesta. Haluamme tosiaan Tanskassa varmistaa sen, että kalatalous on keske- kestävä ja olemme vuonna 2009 keskustelleet eh, tulevasta YKPstä eli komission vihreästä kirjasta. Valiokunta on sitä mieltä, että tässä on suuria haasteita YKPlle ja ne voidaan ratkaista läheisessä yhteistyössä EUn toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä haasteita ovat esimerkiksi ylikäkalastus ja ilman, että ryhdymme uudistuksiin, niin se merkitsee hy- hyvin siis monimutkaista säännöstöä, joka vaikuttaa hyvin kielteisesti. Siinä yhteydessä olemme sitä mieltä, että YKPllä täytyy olla yleistavoite, joka on se, että kalavarojen hallinnointi on kestävää ja kauaskantoista ja meidän on saatava yhteinen politiikka alueella. Ja siksi on saatava aikaan esimerkiksi konkreettisia tuloksia ylikalastuksen rajoittamiseksi ja siten saatava myös viranomaiset valvomaan tätä. Valiokunta on sitä mieltä, että pitäisi olla jonkunnäköinen kannustusrakenne niin, että laivasto tai alukset alukset voisivat hyötyä itsehallinnosta. Se, että otettaisiin va- va- va- erä- erilaiset valintamahdollisuudet takaavat tai antavat, kal- palauttavat kalata, kalastajille vastuun heidän omasta tilanteestaan. Ja voimme päästä tähän siten, että korvaamme nykyisen säännöstön ja maksamme sitten kalastajille kunnon korvauksen. Ja meidän pitää laskea kaikki kala kiintiöihin mukaan sillä hetkellä, kun ne pyydetään. Tällainen saisi aikaan sen, että tai olisi myönteisempi vaikutuksiltaan ja halutaan erilaisia kannusteita Ja, ja tällä tavalla yksittäiset kalastajat voisivat valita asianmukaiset kalastusvälineet ja sitten valita myös sellaiset kalastusalueet, jotka antavat parhaan saaliin. Ja tämä, tässä otettaisiin huomioon kalastajien edut niin, että voitaisiin saada aikaan mahdollisimman suuri hyöty. Ja tämä järjestys Eli valvontajärjestelmän muuttaminen, se esimerkiksi antaisi mahdollisuuden rekisteröidä paremmin saaliit. Ja olisi ky- kysymys siitä, että valvonta yhdistettäisiin tähän. Valiokunta on sitä mieltä, että säännöstelyssä on katsottava myös erilaisia kalastuspyyntivälineitä – ja tässähän on kysymys sekä kiintiöistä, kaikkea on muutettava siten, että voitaisiin samalla valvoa myös kalastusvälineitä. Kiitos puheenjohtaja. Pues muchas gracias. Eh, a continuación... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Viron edustaja Mark Sosar, Myös neljä minuuttia. Head daamid eh, ja herrad, eh, kolleegid eh, teistest Euroopa Hyvät naiset ja herrat, kollegat. Euroopan parlamentissa me Viron parlamentin sosiaalidemokraatit olemme perehtyneet yhteisen kalastuspolitiikan uusimishankkeisiin ja pidämme sitä erittäin tärkeänä. <clears throat> Mutta moni kalastuksella on perusolemuksensa lisäksi myöskin kulttuurinen ulottuvuus. Monet Itämeren maat pitävät kalastamista olennaisena osana perinnettään, perinteistä <clears throat> sikäli kun muistan, äh, Ruotsalainen, ruotsalainen kuningas kerran äh, totesi, että äh, että hänen ala, ala, alamaisensa piti syödä kalat ruotoineen, koska se olisi hyväksi heidän terveydelleen. Me haluamme korostaa tiettyjä mm, kalastuspolitiikan uusimissuuntauksia, niin kuin ne vihdessä kirjassa on luonnehdittu. Me haluamme, että nämä yksittäiset, yksilölliset kalastusoikeuksien siirrot sallittaisiin, se edesauttaisi rannikkokalastuksen tulevaisuutta. Ja se myöskin sitten vähän laventaisi ammattikalastuksen kenttää, koska se on usein keskittynyt muutaman suuryrityksen eh, käsiin. Eh, eh, meidän tulisi myöskin pyrkiä myöskin pohtimaan, mitkä ovat tuottajien, kalastajien ja kuluttajien väliset yhteydet. Kalahan on hyvin halpaa merestä nostettuna, mutta sitten jo kauppaan ehtiessään se on valtavan kallista ja usein kuluttajien ulottumattomissa. Me olemme myöskin äh, sitä mieltä, että, että kalastajien äh, kanssa tehtävä yhteistyö on aivan olennaisen tärkeää ja heidän mukaanottamisensa päätöksentekoprosessiin on niin ikään tärkeää. Äh, kalastajien täytyy tuntea, että heidän äänes, he saavat äänensä kuuluville parlamentissa, tieteellisissä piireissä Siis, älkäämme unohtako myöskään kalatalouden parissa työskenteleviä naisia. Heitä on runsaasti Virossa ja heidätkin on saatava mukaan kestävästä kalastuksesta käytävään keskusteluun aktiiviseksi osapuoleksi. Meidän on hyväksyttävä, että kalastus on yksi viimeisistä perinteisistä elinkeinon muodoista. Kala on tärkeä ravinnon lähde ihmisille. Sen vuoksi meidän on keskityttävä myöskin sitten vesiviljelyn edistämiseen. Vesiviljely vaatii radikaalimpia otteita Miksi me äh, äh, tukisi äh, perinteistä kalastusta paremmin ja enemmän rannikkokalastusta niin ikään? Euroopan unionin kulttuurinen monipuolisuus riippuu niin ikään kalastuksesta. Meidän perinteemme, rannikkoseutujen perinteemme ovat erilaisia – jos me, jos me ymmärtäisimme, mitä kalat, mitä, mitä kalat puhuvat, jos me ymmärtäisimme heidän kieltään, ymmärtäisimme varmaankin sen, äh, miten tärkeää tällainen biodiversiteetin säilyttäminen oikeastaan onkaan. Eh, Seuraavaksi puheenvuoron saan Suomen edustaja eduskunnasta Mats Nylund. Neljä minuuttia. Fru ordförande, fru... Puheenjohtaja, rouva komission jäsen, parhaat kollegat ja kuulijat. Olemme Suomesta erittäin kiitollisia siitä, että meidät on kutsuttu tähän kokoukseen parlamentin kuulemistilaisuuteen. Ajattelen sitä jotakin tärkeitä näkökohtia. Suomen eduskunnasta. Ensiksi olemme erittäin iloisia siitä, että vihreässä kirjassa – puhutaan hyvin tai otetaan hyvin vaka, vahvasti kantaa ylikalastukseen, mutta tilanne, mitä koko kalakantaan tulee, vaihtelee erittäin paljon alueiden välillä esimerkiksi. Jos ajatellaan Pohjanmerta, niin 93 prosenttia Turskasta siellä on, siis pyydetään ennen kuin se on ehtinyt lisääntyä kertaakaan. Ja Suomen kannalta tärkein kala on silakka ja sen kohdalla tämä prosentti on 20 prosenttia. Tämä on otettava huomioon. Ja se tehdään parhaiten siten, että vedetään suuret linjat EUn kalastuspolitiikassa ja ja kansallinen päätöksenteko jätetään kansalliselle parlamentille. Toinen asia, jonka ajattelin ottaa esiin, joka on erittäin tärkeää Suomelle, on rannikkokalastus. Ja siinähän on kysymys nimenomaan kannattavuudesta ja tässähän on mahdollisuus keitellä välineitä. Tässä on kysymys siitä, että mahdollistetaan myös pienimuotoinen rannikokalastus ja että sille saadaan tukea ja saadaan mahdollisuus uudistaa oma kalastusvälineistönsä. Ennen kaikkea mitä tulee rannikko, ammattimaiseen rannikkokalastukseen, niin siinä voidaan hyvin kestävästi hyödyntää kalavaroja – mitä sitten tulee romutustukeen, kalastuslaivaston romotustukeen, romutustukeen, niin sitäkin järjestelmää on kehitettävä niin, että se olisi tehokkaampi. Täytyy saada uudempia aluksia, jotka ovat energiatehokkaampia, jotka ovat ympäristöä säästävämpiä. Ja meidän täytyy tehdä se ilman, että kalastuskapasiteettia lisätään. Pikemminkin sitä on kutistettava ja viimeinen asia, jonka ajattelin ottaa esiin, koskee sitä säännöstöä, joka pakottaa kalastajat dumppaamaan ei-toivottu saalis takaisin mereen. Mielestäni tämä on järjetön operaatio ja ennen kaikkea erittäin vahingollinen Itämerellä, jossa ylirehevöityminen on sellainen asia, josta on ehdottomasti päästävä irti. Kiitos puheenjohtaja. Pues gracias, muy amable. Eh, Kiitoksia. Ja seuraavaksi Ranskasta ensin kansankokouksesta herra Daniel Faskel. Puheenjohtaja, arvoisa komissaari, hyvät kollegat, minäkin olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti tarttuu tähän kysymykseen ja ottaa mukaan kansparlamentin puhun omissa nimissä. Minä olen itse ranskalainen edustaja kansalliskokouksesta ja sitten kollegani jatkossa vielä täydentävät sitä, mitä itse sanon lyhyesti peruskysymyksistä. Ensimmäinen tärkeä asia koskee sitä, että vahvistetaan tieteellistä asiantuntevuutta EU. Se on välttämätöntä pitää ottaa huomioon kalastat, kun arvioidaan kalakantoja. Tämä on erittäin tärkeä kohta ja tällä hetkellä on tällaista ymmärtämättömyyttä, joskus epäluottamusta ajatellen komissiota ja kalastajia toisaalta, koska tässä jaetaan erilainen tieteen lähestymistapa tähän asiaan. Sitten toinen asia, jota korostaisin, on, että tietenkin pitää käsitellä kalakantoja erittäin yleisluontoisesti. On kuitenkin välttämätöntä toimia myös räätälöidysti. Siis kyllä alueellista, alueellistamiselle äh, kalastusalueittain pitää toimia. Erot ovat suuria. Minä siis edustan aluetta, jossa kalastetaan erilaisia lajeja ja siihen liittyy aivan erityisiä vaikeuksia kannattaa ottaa esille, mutta jotkut täällä varmastikin voivat ottaa esille muun tyyppisiä ongelmia muualta. Toinen tärkeä kohta on, että pitää ottaa paljon enemmän mukaan kalastajat, kun laaditaan ja toteutetaan yhteistä kalastuspolitiikkaa ja alueellistaminen voi tässä auttaa. Sitten asia, joka, josta jatkuvasti kalastajat muistuttavat, on se, että tarvitaan yhteistä kal- talouspolitiikkaa, joka olisi monivuotista. Yritykset tarvitsevat näkyvyyttä, varmuutta, se seikka, että joka kerta joutuu odottamaan vuoden loppuun asti, jotta saa tietää, mil, miten jatkossa pärjätään ja tullaan toimeen, niin tämä on aivan kestämätön tilanne eh, kalastajille, palkansaajille mutta ja yrityksille. Pitää todellakin ottaa huomioon tämä ulottuvuus. Mitä tulee yksittäin? tehtäisiin oikausoikeuksia. Tässä pitää olla erittäin varovainen, koska jos jokainen, jokaisella kastalla olisi yksittäinen oikeus, tähän voi käyttää niin kuin haluaa, silloin voidaan nähdä jonkinlaista keskittymistä ja epävakauttamista kalataloudessa Euroopassa ja aivan erityisesti mitä tulee tällaiseen pienkalastukseen. Uskon, että täällä muutkin haluavat puolustaa tällaista pienkalastusta. Pitää tietysti ymmärtää, mistä tässä on kysymys Äh, se on kysymys kynnyksestä, mutta tämä on erittäin tärkeä asia. Voidaan kalastaa sama määrä kaloja, jossa sama, monet miehet toimivat vedellä, tai, tai sitten vähemmän miehiä on mukana. Kestävä kalastus tarkoittaa sitä, että puh- suojellaan ympäristöä, mutta myös työpaikkoja ja sosiaalisesti otetaan toimitaan kestävällä tavalla. Siis pienkalastus suosii yrityksiä, jotka käyttävät palkkaavat paljon mm, työntekijöitä. Sitten on myös vääristymiä, joita syntyy yhteisen kalastuspolitiikan ajattelen esimerkiksi Je pense à la question des rejets. Ajattelen tätä kalojen poisheittoa. Se otettiin tässä jo esille. Sitten puhuttiin erilaisista kalastustekniikoista. Tätä ei ole vielä käsitelty, mutta on kalastustekniikoita, jotka ovat vähemmän aggressiivisia. Ajattelen eh, ekosysteemiä. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Sitten tähän liittyy myös eh, uuden tyyppisten hybridimoottorien käyttö Hybridimoottorien käyttö. Tätäkin pitää tukea komissiosta ja parlamentista käsin myös. Sitten lopuksi pitää äh, vahvistaa EUn kantoja, kun neuvotellaan kolmansien maiden kanssa. Ajattelen tässä esimerkiksi äh, Turskakantoja, Norjan kanssa. Tästä puhutaan varsin usein. Tämä on tuntunut olevan erittäin tärkeä kysymys ja komission pitää tietää, mitkä ovat tärkeimpiä kysymyksiä. Lopuksi haluaisin nyt tästä kaatolospolitiikkaa, joka ymmärretään paremmin ja olisi myös tällaista hiukan humaanin, toimintaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Ranskasta, mutta nyt senatista, herra Charles Gauthier. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja senaattissa meitä hämmästytä tai me emme ole lähettäneet mitään vastausta komission vihreään kirjaan. Vähän poikkeuksesta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tämä meitä kiinnostaisi päinvastoin. Olemme vähän odottavalla kannalla ja me juuri halusimme tutustua paremmin näihin lainsäädäntöehdotuksiin. Kuitenkin haluaisin kertoa joistakin huolista, joita senaatissa tunnetaan. Mitä tulee kalakantojen hallinnointiin. Tähän liittyy yksi, nämä siirrettävät kiintiöt. Tästä jo kollega kansakokouksesta puhui. Jos kaikille sopii, voidaan tätä arvottaa ja on ehkä parempi sitten määritellä ne, joilla on oikeus ostaa, tähän liittyy spekuloinnin keinottelun riski ja Islannin esimerkki varmaankin tästä hyvin kertoo. Toisaalta tämä kalojen poisheito, tämä on todellakin räjähdysaltis ongelma. Olemme hyvin tietoisia siitä, että yksinkertaista ratkaisua tähän ei ole. Ehkä se on aika helppo ratkaista silloin joskus, mutta paljon vaikeampaa tämä on silloin, kun mm, toimitaan äh, avomerellä. Sitten valvonta on tietysti varsin hankala toteuttaa käytännössä, mutta olisi kuitenkin välttämätöntä, että jonkinlaista johdonmukaista olisi ja vahvistaisimme valvontaa. Haluaisin vielä lisätä, että Nimittäin pohditaan sitä, voitaanko se luoda jonkinlaista lähikalastusmerkintätapaa, jotta voitaisiin suosia eurooppalaista kalastusta. Mitä tulee sitten tulevaisuuden katalouspolitiikkaan yhteisössä, minkälaisia asioita haluaisimme ottaa huomioon. Niitä on oikeastaan kolme. Ensimmäinen opittu asia tavallaan on se, että varotaan tällaista liiallista hallinnointia. Samaan koskee muitakin EU-politiikan aloja. Politiikkaa tavallaan laaditaan ylhäältä alaspäin ja sellaisella kyllä ei ole minkälaisia mahdollisuuksia mennä läpi. Ihmiset eivät sitä hyväksy. Mielestäni tämän asian varmasti monet täällä jakavat, tai kaikkikin. Sitten toinen tärkeä asia Meistä ei politiikka ole mahdollista ilman poliittista tahtoa. Tämä pitää näkyä näissä teksteissä myös ja tällä alalla olemme erittäin valppaita ja odottavalla kannalla, mitä tulee tähän sosiaaliseen puoleen. Mm, tämä on asia, joka hiukan on jäänyt unhoon komissiolta ja toivoisimme, että se tulee uudestaan vahvasti esille, erityisesti kahdesta näkökulmasta katsotaan ajatellen ammattikoulutusta kalastajien kohdalla ja toisaalta turvallisuuskysymykset ovat tärkeitä, koska kaikkihan ovat tietoisia siitä, että tässä on kysymys erittäin riskialtista vaarallisesta ammatista. Sitten kolmas oppi, joka on tästä läksyt, joka on voitu oppia, liittyy kaatalouspolitiikan ja yhteisen maatalouspolitiikan välisen yhteyteen. Kalastus on erittäin kiinnostavaa, koska tämä toiminta tavallaan on, tai tämä politiikka on tavallaan ennakoinut yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista. Äsken kuulitte erästä muuta kollegaa, siis ihmisiä kiinnostaa tämä marginaali Vihreässä kirjassa on äärimmäisen mielenkiintoinen kohta, joka käsittelee tuottajajärjestöjä ja siellä määritellään kaupallinen kalastus. Siinä pyritään siis rationalisoimaan toimintaa ja haluaisimme tätä kautta edistää asioiden kehittymistä oikeaan suuntaan. Kiitoksia herra Gotti. sitten seuraavaksi Saksasta. Bundesratin edustaja Rova Julian Rumpf. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, arvoisat eh, edustajat, rouva komission edustaja. Eh, saan eh, me olla mieluusti Saksan Bundesraatin edustajana, jotka Bundesraatin, joka Saksan pohjoisseutujen rannikkovaltioita edustaa tässä uudistushankkeessa. Meillä Pohjanmeren rannikolla on suurimmat satamat, joihin tämä, nämä uudistukset kuitenkin kohdistuvat merkittävästi. Sen pohjoisrannalla, Itämeren rannalla olevat kalastusyrittäjät ovat lähinnä perheyrityksiä ja rannikkokalastus saa koistua 700, runsaasta 700 kalastusaluksesta hiuksesta, jotka ovat eh, normaalisti 6-25 metriä eh, pitkiä. Eh, heidän talouden tilanteensa on hyvin kireä, mikä johtuu osittain myöskin suurista byrokratian aiheuttamasta kustannuspaineita. EU on 800 asetusta tai lakipykälää, jotka liittyvät kalastukseen. Eh, se ei ole no, yksittäisen kalastajan äh, hallittavissa eikä toteutettavissa. Eh, näin yhteis- yhteiskalastuspolitiikassa on tarvitaan selkeä sisällöstä uudistusta. Uudet määräykset eivät riitä, säännöksen on ollut, säännösten on oltava avoimempia, yksinkertaisempia, sekä toteuttaviskelpoisempia ja sitä paitsi myöskin unionin alueella yhtenäisempiä se on äh, tähän astisten äh, pyrkimysten perusperiaatteena. Kaikissa maissa on oltava samat puitteet, esimerkiksi mitä tulee äh, sanktioihin ylikalastuksen myöskin sitten kapasiteettiin tulee olla myöskin sitten tasapuolista. Nyt, nyt meillä tapahtunut kapasiteetin purkaminen on myöskin huomioitava myönteisenä seikkaa. Nyt ei enää ole ylikapasiteettia ollenkaan. Mitä ajatellaan tähän suhteellisen tasapainoon kapasiteetin osalta? siellä on myöskin sitten on oltava kestävällä pohjalla, mikä on oltava kulmakivenä kaikilla, kaikilla kehityksillä. On myöskin sitten kaikkien osa- jäsenvaltioiden kannettava yhteisvastuu kestävästä kehityksestä kalastotalouden saralla. Mitä sitten tulee YKPn noudattamiseen pitää olla myöskin hallinno jakauduttava vastuu, ja vastuuta on jaettava tasapuolisemmin. Muussa tapauksessa perinteinen kalastuselinkeino ei tule toimeen. Myöskin uusien uudisrakenteiden mahdollisuutta olisi myöskin sitten tarkasteltava ilman, että se, koko ajan, että se välttämättä vaikuttaa kapasiteetin kasvamiseen. Tietenkin kestävien toimenpiteiden tulee olla oikeopeen peruspilareina kalojen liikakalastusta turhaa palauttamista mereen on tietenkin vältettävä. Vielä yksi huomio. Me, esimerkiksi Itämerä, Itämerellä meillä on aivan erityiset ongelmat kiusanamme, minkä vuoksi on erittäin tärkeää pohtia, miten näitä alueita voitaisiin sitten vahvistaa tällaisilla alueellisilla toimenpiteillä Eh, mutta eh, on huolehdittava siitä, että byrokratia ei kasva ja että, ei, että päätöksenteko ei entisestään mutkistu. Sí, muchas eh, Rump. Kiitoksia, Rova Rump. Sitten Bundestagista herra Ortel. Puheenjohtaja, komissaari, arvon kollegat Minäkin haluan kiittää kutsusta tähän tämänpäiväiseen tilaisuuteen. Minä olen 25 äh, äh, vuotta tätä politiikkaa. Toivottavasti tämä ei ole pelkästään verukkeena äh, kaikille. Komissaari, kiitän teitä teidän puheenvuorostanne. Nämä alueiset neuvostot Meillä on tämmöisiä samantapaisia myöskin tuolla Pohja, Pohjanmeren ja Itämeren alueella ovat erilaisten kansalaisjärjestöjen edustajina e-, edustettuina siellä päätöksenteossa. Minulla on nyt kuitenkin sellainen tunne ja osittain myöskin totuuteen perustava, perustuva se, että mitä Brysselissä puhutaan, ei, ei välttämättä ole kovin paljon tekemisissä todellisuuden kanssa. Että täytyy myöskin miettiä sitä, mitä saadaan alueellisesti aikaan. Sitä ei ole vihreässä kirjassa puolta edustaja Rump äsken mainitsi tämän kalastuselinkeinosta jo kaiken tarpeelliseen me totesitte, että me haluamme yhteisön vastuuta kasvattaa. Sitä pidämme erittäin tärkeänä, kun ministeri Rumpf mainitsi, mainitsi tuen uudisrakenteille ilman kapasiteetin kasvamista. Se, tämähän liittyy siihen, että me, me, meidän kalastuslaivastamme on keski 30 vuotta. Nämä ovat liian laik, vai, vanhoja ja se on jo sitten jo, turvallisuutta uhkaava kysymys. Jos, jos, jos, jos äh, kalastaja on valmis rakentamaan äh, äh, aluksensa uuden moottorin, me olemme kuulleet hybridimoottoreista, hän saa siihen sitten 25 prosentin tukea, mutta sitten joutuu luopumaan 20 prosentista moottorin tehoa. miten sitten tulee Äh, kalakantojen äh, säilyttämiseen. Olen tässä aivan, aivan samaa mieltä, mutta katsokaa mitä e, e, edeltäjänne teki. Meillä oli silloin jo riittävästi asetuksia ja direktiivejä, äh, joita e, ei välttämättä sitten hyödynnytte. On todettu, että pienemmillä verkoilla, pienellä ja pienemmällä silmäkoolla oli enemmän hävikkiä kuin suuremmilla pyydettäessä Äh, äh, äh, mitä tulee kalakantojen häviämiseen, meidän pitää itse, itse yhdessä huolehtia siitä, että, että, että meillä on kalastuksen tutkimukselle osoittaa enemmän rahaa. Nyt on puhuttu tässä ylikapasiteetista, varmaan tiedätte, että että tämä ei koske koko Saksaa, kun entä, ensinnäkään meillä ei ole mitään EU, ei ole olemassa EU-laivastoa, vaan tällaisia kansallisia kalastuslaivastoja. Kun me puhutaan eurooppalaisesta äh, kalastuskapasiteetista, muistettakoon, että Saksan osuus tästä on vain 3 prosenttia tästä kokonaiskapasiteetista totesitte, että näitä romutustukea ei jatkossa enää anneta. Se on, on ihan hyvä asia sitä kannan, mutta myöskin sitten täytyy tässä vaiheessa huolehtia myöskin sitten elinkeinostaan luopuvien kalastajien sosiaalista turvasta ja elämisen edellytyksestä. Haluan myöskin tukea teitä myöskin näissä hankkeissa ja myöskin nämä, mitä tulee näihin kalastusoikeuksien myymiseen ja niiden pitämiseen maan rajojen sisällä. Se täytyy voida vaihtaa, ei, ei myydä tällä tavalla. Perhekalastus pystyy elämään sitten täytyy myöskin miettiä, että mitkä ovat suurkalastusta, mikä on suurkalastusta, mikä on pienkalastusta. Maista toiseen tämä, nämä parametrit vaihtuvat, mitä tulee vesiviljelyyn tulee Eh, Euroopan ulkopuolella on, on kaksi, kaksi eh, kasvukeskusta. Euroopassa tätä kasvua ei ole. Eh, voisitteko neuvotella sitten kollegojen kanssa ympäristösektorilta, että voisimme kenties nämä saataisiin sitten myöskin ympäristöpoliittisesti kestäviksi Viron edustaja mainitsi, mainitsi rannikkokalustuksen merkityksestä. Siellä ne kalastetaan vain se, mitä, mitä tarvitaan. Vain seitsemäs osa. Meillä on Saksassa no, noin 35 e, miljoonaa työ, työpaikkaa kalastus, kalastussektorilla on 35 000 kaikki ne oheistyöpaikkoinenkin työllisyys ei ole tässä kaikkein painavin syy, vaan sieltä painetta suuntautuu itä, itäpuolelta, että tämä lisä, sisältyy tähän kulttuuriseen perintöön, on se sitten Kreita, Kreikassa tai missä tahansa Itämeren rannoilla. Kiitoksia Kreikasta. Μικάλης Σελέπης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε... Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Kreikka on samaa mieltä komission kanssa YKPn uudistamisesta. Ja olemme sitä mieltä, että tämä on välttämätöntä, jos aiomme ratkaista ongelman, mitä tulee kapasiteettiin ja koko kalastusalueen kalastusyhteisöjen henkiin jäämiseen ja toimivuuteen. Se, mitä haluamme itse asiassa nähdä, on sellaiset säännöt, jotka luovat välttämättömät puitteet ja jossa otetaan huomioon todelliset tarpeet ja vaatimukset markkinoillakin ja kaikki tämähän tietysti tulee pönkittämään myös kilpailukykyämme. Kestävä kehitys merkitsee tarpeellisia verkostoja, se, että korostetaan taloudellisia ja sosiaalisia tarpeita, on myös välttämätöntä. Meidän on katsottava kaikkia tätä koko kalastusyhteisön kannalta ja kalastajien kannalta. Mitä sitten välimereen tulee, niin hallinnointi ja koko kalastuksen sääntely, siinähän on otettava huomioon Välimeren alueellisen neuvontakomitean mielipide niin, että voimme todella soveltaa asianmukaisesti periaatetta, joka koskee suurinta mahdollista hyötyä. Meidän on käytettävä myös teknisiä keinoja niin, että toimimme joustavasti silloin, kun kysymys on saaliin palauttamisesta mereen. Mielestäni YKPn täytyy Siinähän täytyy ottaa huomioon kalastuslaivastojen erityispiirteet, ennen kaikkea mitä tulee Välimeren kalastuslaivastoon verrattuna muihin kalastuslaivastoihin. Mehän olemme hyvin riippuvaisia kalastuksesta tullaksemme toimeen ja siksi on myös korostettava pienimuotoista rannikokalastusta – Mielestäni olemme liikaa korostaneet teolliseen kalastukseen, teollista kalastusta ja sen merkitystä osana YKPtä. Maanviljely on tietysti tärkeä, koska se tietysti lisää rannikkotalouksien elinvoimaa ja auttaa pääsemään meidät siitä pysyväisyyden tilasta tässä kansainvälisessä talouskriisissä. Haluaisin myös sanoa, että mitä tulevaan YKP tulee, niin meidän on katsottava tarkemmin markkinoita ja meidän on katsottava niitä sääntöjä, joita sovelletaan näiden, näihin markkinoihin, jotka voivat, niin että ne voivat tuottaa korkealaatuisia kalastustuotteita. Lopuksi haluan sanoa, että YKP pitää korostaa huomattavasti enemmän sosiaalista ulottuvuutta samalla, kun tietysti korostetaan asian taloudellista ja ympäristöllistä puolta. Ja tämä voisi olla todellinen tuki sellaisille alueille – jotka etsivät elinvoimalleen lähteitä. Ja sillä tavalla me voimme saada aikaan toimivan yhteisen kalastuspolitiikan. Tom Thank you very much, madam. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komissaari, hyvät parlamentaarikot. Haluaisin puhua kahdesta alueesta. Ensinnäkin tavallaan mahdollisuuksista ja sitten näistä kiintiöistä. Pitäisi tutkia uudestaan, missä määrin voidaan käyttää rannikkovesiä, kun on rajoittunut tämä 20 meripelin kolman usein järjestöitä, mitä tulee kal- kal- mm, rannikkoyhteisöön. Irlanti on sitä mieltä, että jäsen jäsenvaltioiden rannikkovedet pitäisi varata kansallisille kalastuslaivastolle, jotta voitaisiin varmistaa tulevaisuus rannikkoalueelle ja ammattimainen sevirtyskalastus mielessä ottaen täysin huomioon erityistilanne PK-yrityksessä kyseisellä alueella. Mahdollisuus käyttää rannikkovesiä hyväksi, se on ollut pitkälti tällainen kiistakysymys, kun on seurattu keskusteluja konsultaatioprosessin ajan Irlanti on sitä mieltä, että pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että laajennettaisiin 6-12 merenpenin kulmaan 10-20 meripenin kulmaan. Silloin nämä säännöt, jotka nyt ovat käynnissä koskien kuuden meripenin kulman sääntöä, jossa on nyt 12 ja sitten 12 alue liittyisi 20 meripenin kulmaan. Tällainen tähän ja sitten lisäksi rannikkovedet siellä on monenlaisia äyriäisiä nuoria kalalajeja ja ihmisten vaikutus on, on herkässä, mitä tulee matkailuun ja niin edelleen. Irlanti uskoo tässä mielessä, että rannikkovaltioiden pitäisi kehittää yhtenäinen rannikkoalueen suojelusuunnitelma, jossa vahvasti osallistuvat mukana ja pyritään suojaamaan tätä kautta ekojärjestelmiä. Lisäksi Irlanti haluaa, että oma, on tässä omaperäisesti ja meillä Irlannin länsirannikolla on tällaisia suunnitelmia kal- kala- ta- kalastukselle. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on vesiviljely. Irlanti pyrkii vahvistamaan eurooppalaista vesiviljelyä. Tarvitaan rakenteellista tukea ja tavallaan tiekartta, jossa kerrotaan, miten saada, voidaan kasvaa harmonisesti jotta on huomioon myös yhteislainsäädäntö, on tunnustettua, että eh, elintarvikevaatimukset vain lisääntyvät. Tässä ei riitä pelkästään villit eh, kalakannat, luonnonvaraiskalakannat. Tämä vaje voidaan täyttää vesiviljelyn kautta. EU on riippuvainen kalastustuotteiden tuonnista tässä, tämä on uhka elintarvikeomavaraisuudelle ja meidän pitäisi ryhtyä toimiin, että voisimme parantaa ja lisätä vesiviljelysektoria, jotta voitaisiin vastata kysyntään. Tällä hetkellä Irlannin vesiviljelytuotanto on viidenneksi suurinta EU-ssa ja on ennakoitu, että Irlanti voisi lisätä yli 60 prosenttisesti tuotantoaan vuoteen 30. Euroopan äyriäismarkkinat ovat paineen alla. On myös kielteinen suhde sektorin ja ympäristökysymysten välillä. Tätä, tähän pitää tarttua. Irlanti uskoo vahvasti, että vesiviljelytuotantoa pitää no, harjoittaa noudattaen ympäristösäädöksiä erittäin tiukasti. olemme sitä mieltä, että se, että vahvistetaan yhteisön vesiviljelysektoria, se on aivan ratkaisevaa sekä ajatellen elintarvikevarmuutta, että miten voidaan kohdata tämänhetkistä maks- vaihtotaseen vajetta, joka johtuu siitä, että EU on todella myös liian riippuvainen ähm, kaltaloustuotteiden tuonnista. Näin voidaan, voitaisiin luoda myös työpaikkoja siis vesiviljelyä tehostamalla. Kiitoksia. Seuraavaksi Irlannin senaatin edustaja saa puheenvuoron. Herra Michael McCarthy. Thank you, Madam Chairperson. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen, parlamenttien kollegat. Olen erittäin iloinen voidessani olla täällä Irlannin parlamentin kollegojen kanssa kertomassa Irlannin kannasta, mitä yhteiseen kalastuspolitiikkaan tulee. On joitakin asioita, joita haluan esittää, muun muassa mitä tulee näihin vaihdettaviin kiintiöihin, kestävyyteen ja koko saaliiden palauttamiseen kalastuskokouksessa asetettiin katot Euroopan vesille. Ja tässähän on lähdetty historiallisista tulostaulukoista. Ja mitä jäsenvaltioihin tulee, niin nehän saavat itse päättää siitä, miten nämä kiintiöt jaetaan kalastustajien kesken. Irlannissa tätä kaikkea pidetään yhteisenä yleisenä hyvänä. Haluaisin vedota teihin komission jäsen niin, että katsotte sitä tapaa, millä tavalla nykyinen järjestelmä toimii ja pidätte kiinni tästä nykyisestä järjestelmästä. Mitä tulee rannikko yhteisöihin. Kysymyshän on siitä, että monissa maissa talous on taantumassa ja Uskon, että tämä on yksi sellainen alue, joilla tuloneutraali yhteisö voisi, järjestelmä voisi olla sellainen, millä voimme pitää yllä maaseutuyhteisöjä niin, että ihmiset voivat saada toimeentulonsa vihreästä taloudesta. Joten haluan vedota teihin, että katsotte tosiaan sosiotaloudellista prosessin vaikutusta ja katsotte sitä, miten kiintiöt toimivat. Me olemme erittäin vahvoja näkemyksessämme, että Irlannissa tämän pitäisi, tämä, tätä järjestelmää pitäisi jatkaa. Meidän kantamme on, ja se on hyvin selkeä ja vankka, että ei pitäisi olla mitään pakotettua yksityistämistä, mitä kiintiöihin tulee, vaan niistä pitäisi pitää kiinni kansallisella tasolla ja niitä pitäisi käsitellä yhteisenä hyvänä. Toivottavasti katsot tosiaan sosiotaloudellisia vaikutuksia. Mitä kestävyyteen tulee, olemme siis mitä YKPn uudistamiseen tulee, olemme sitä mieltä, että tämän järjestelmän pitäisi, tätä järjestelmää pitäisi vatkaa meidän on hyvin vaikea nähdä sekä kantaa, mitä muut maat ovat esittäneet. Me näemme hyödyn ja haluaisimme tosiaan, että tämä nykytilanne jatkuisi. Mitä tulee 1976 haakin sopimukseen – se antaisi Irlannille ja koko yhdistyneelle kuningaskunnalle lisäkiintiöitä. Ja tämä saatiin aikaan siksi, että haluttiin tunnustaa Irlannin alikehittynyt kalateollisuus tuona aikana. Ja tässä on kysymys äärialueista, rannikkoalueista, joilla väestö on hyvin riippuvainen kalastuksesta ja siinä otetaan huomioon myös se suuri rasitus, joka on Irlannille asetettu. Haagin preferenssit ovat meidän mallemme erittäin tärkeitä ja mielestämme tämä heijastaa siis poliittista sopimusta eri jäsenvaltioissa. Ja haluamme, että status quo jatkuisi, mutta emme pelkästään sitä, vaan sitä, että Haagin preferenssit tosiaan vahvistettaisiin uudessa yhteisessä kalatalouspolitiikassa. Mitä tulee sitten saaliitteen palauttamiseen, olimme sitä mieltä, Siis tämähän on erittäin ristiriitainen asia. Tuomme hyvin vahvasti siis muutoksia, mitä tulee esimerkiksi kalastusvälineisiin ja kalastusmenetelmiin, niin että voitaisiin huomattavasti vähentää ei-toivottuja saaliita. Ja haluaisimme kuulla tässä nimenomaan tiedemiesten ja Äh, asiantuntijoiden näkökannan. Siis lopuksi komission jäsen haluan vedota teihin, että katsotte tosiaan kaiken tämän sosiotaloudellisia vaikutuksia. Kiitos. La Cámara de Diputati Italiana tiene la palabra el señor Paolo. Herra Paolo Rosso. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos, kiitos, kiitos siitä, että, että eh, juuri eh, tällä eh, näin, näin, näin aikoina voimme osallistua tähän mielipiteen vaihtoon kanssanne, mielipiteen komissaarin kanssa yhdessä Euroopan parlamentin edustajien eh, kanssa. Tämä talouden kriisi ei suinkaan ole nimittäin edesauttanut eh, yhteisen kalatalouspolitiikan eh, kehittämistä ja etenemistä. Tässä puhutaan paitsi taloudesta myöskin sitten ympäristöpolitiikasta ja kalakantojen biologisesta tasapainosta, joka on erittäin hauras ja sitä täytyy tarkastella kalastuskapasiteetin kanssa samassa kuvassa tällä hetkellä ylikalastus, ylikapasiteetti uhkaa mm, voimakkaasti äh, kalakantoja. Jos muistamme edellistä kalatalouden kriisiä, jossa äh, äh, polttoainekustannukset kipusivat pilviin, nyt sitä sen, äh, siihen lisäksi on, on, on tullut rakenteellinen kriisi. Meiltä Italiassa kalatalouden parista on hävinnyt jo 5500 työpaikkaa. Äh, uudistus äh, on tarpeen todellakin radikaalissakin, radikaalisestikin koska paljon äh, äh, äh, laista on tautologista ja tehotonta. Me haluamme suoraviivaisuutta, selkeää toissijaisuutta lainsäädäntöön, koska alueellinen ulottuvuus tässä on hyvin olennainen. Alueellinen mukanaolo on, on aivan ensiarvoisen tärkeää. Eivät, ei äh, tästä yhtälöstä alueita voi jättää sivuun. Meidän täytyy varmistaa, että, että, äh, että alueet äh, saavat sanansa kuulman. Täytyy varmistaa elinkeinolle valoisa tulevaisuus Eh, myöskin yrityselämän mukanaolo on, on tietysti ensiarvoisen tärkeää, koska siinä on, se kulkee käsikädessä sitten kalakantojen säilyttämisen kanssa. Meidän täytyy näyttää johtajuutta maailmalla mm, mm, mm, globaalilla tasolla niin, että me todellakin kykenemme sitten suitsimaan myöskin laittoman kalastuksen ja sääntelemään kalastusta asiallisella tavalla siinä voimme erottua eduksemme. Haluan myöskin puhua, puhua alueellista, alueellis, aluepolitiikan puolesta, joka äh, estää äh, itseään vastaan kääntyvän liikakalastuksen. Me tarvitsemme myöskin eriytyneet säännöt pienimuotoiselle rannikkokalastukselle, koska niillä on äh, tärkeä Korsikan tavanan elinvoimaisen e, e, ja perinteellisen rannikkoelämän säilyttämiseksi. Kiitoksia herra Russo. Sitten Puolasta. Senaatista ensin. Herra Krotsikovski. Tiene usted la palabra por cuatro minutos. Meillä minuutti teillekin. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen, arvoisat edustajat. Puhun Puolan senaatin puolesta. Ja haluaisin kertoa meidän kantamme mitä omaan kamariini tulee, niin on joitakin tärkeitä kohtia, joita haluaisimme esittää. Olen sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, kun puhumme YKPstä, tunnustaa se, että täällä kuuluu monta erilaista ääntä, on monia erilaisia lähtökohtia. Ja meidän pitäisi katsoa ympärillemme ja kuunnella tosiaan sitä, mitä ihmiset eri paikoista sanovat. Kaikki ovat sitä mieltä, että halutaan aikaan muutosta niin, että voimme saada mahdollisimman kestävää käyttöä. Eli varmistaa teollisuuden tulevaisuuden niin, että kalastajien ja kalastusalusten määrä pystyy ylläpitämään tämän tasapainon – ja että samalla voidaan pitää huolta siitä, että sektorin tulot ovat hyväksyttävällä tasolla. Ehkä avain kuitenkin on se, että pidämme kiinni EUn koko kalateollisuuden kilpailukyvystä. Mehän emme saa unohtaa sitä, että me tuomme myös kalastus, kalatuotteita – ja emmekä EUta saa katsoa mitenkään eristäytyneenä koko kuvasta, vaan on pidettävä huolta tasapainosta niin, että tiedämme, mistä kalas, kala- ja kalastustuotteet tulevat. Mitä sitten tulee kalastuksen suhtautumiseen paikalliseen talouteen, on tärkeää, että voidaan jatkaa kalastusta myös paikallisyhteisöissä. Mitä sitten kalastuspolitiikan hajauttamiseen tulee, hallinnon yksinkertaistamiseen, tämä on tosiaan tie tulevaisuuteen – on kysymys tiedonsaannista. Ja senhän kuulimme, kaiken tämänhän kuulimme itse asiassa tänään komission jäseneltä. Tämä on tietysti yksi kolikon puoli, mitä tulee esimerkiksi yksilöllisiin kiintiöihin. Haluaisin toistaa sen, mitä edelliset puhujat puhuivat omista pelon aiheistaan – mitä tulee ylikalastukseen ja saaliitten palauttamiseen, siis tämä ei välttämättä Tämä ei ole välttämätöntä. Meidän pitää pitää huolta siitä, että saalinen palauttaminen ö, pysyy jollain tavalla suitsissa ennen kaikkea Itämerellä. Siis on kysymys siitä, että katsomme kalakantoja ja sitä, millä tavalla voimme samalla suojella ympäristöä. Meidän on katsottava kaikkea tätä, koko tilannetta itse asiassa, mitä lainsäädäntöön tulee ja parlamentilla, Euroopan parlamentilla on tietysti hyvin tärkeä osuus tässä ja komissiollakin, mutta meidän pitäisi, meillä myös kansallisista parlamenteista on sanomme sanottavana. Kiitoksia. Nyt sitten puolesta eh, eh, eh, Seimin edustaja Ladislav Shukka, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja, komissaari, hyvät naiset ja herrat. Mm, omissa kommenteissani haluan painottaa neljää YKPn ongelmakenttää. Yleisesti ottaen Puola tukee uudistus, uudistusta ja sen takana olevia tavoitteita meidän, me olemme komissiolle todenneet, että meidän pitää kalatalouden tilaa kohentaa ja meillä pitää olla jonkinlainen työkalupakki sen toteuttamiseksi. Meillähän on Euroopan kalastusrahasto, kalatalousrahasto, josta pitäisi todellakin saada lisäarvoa ei se saa jäädä pelkäksi tyhjäksi kirjaimiksi. Meidän pitää kyetä tekemään, saamaan paras mahdollinen hyöty tarjolla olevasta rahasta. Minä uskon, että, että nyt kun on kolmasosa kalastuslaivastostamme on tuhottu, minkä, mikä on ollut tähän asti, tähän asti noudatetun politiikan seurausta. Siis kolmasosa laivastosta me on, on päättynyt telakalle ja sitä kautta koko histo, kappale historia Tätä täytyy, tämä täytyy pitää mielessä, kun puhumme alueellistamisesta ja hajauttamisesta. Meidän täytyy varmistaa, että, että meillä on tarjolla päivän tuoretta tieteellistä tietoa, jota, jota on sitten käytettävä alueellisessa päätöksenteossa ja myös Brysselissä hyväkseen kalastuspolitiikka äh, onnistuu uusiutumaan vain, jos äh, myöskin taloudelliset tukijärjestelmät uusitaan. Meillä äh, pitää olla selkeät kiistattomat periaatteet, joiden mukaisesti alaa uudistetaan. Meidän pitää kuunnella myöskin paikallisten kalastusyhdyskuntien toiveita ja näkemyksiä puolessa me tämän kykenemme tekemään hyvinkin kourin tuntuvasti, koska tämä on erittäin tärkeä asia omalle rannikkokalastuksellemme. Ja vielä sananen lopuksi, jos voisin vielä tässä yhteydessä nostaa esille yhden yhden äh, seikan, äh, eli äh, nimittäin suhteellisen tasapainon. Me kannatamme suhteellisen tasapainon ylläpitämistä nykyisessä muodossaan. Haluamme säilyttää status quo tältä osin. Tämähän on ollut keskeinen yhteisen kalastuspolitiikan periaate aivan alusta alkaen. Ja se on periaate, joka on osoittautunut toimivaksi ja meidän näkemyksemme mukaan tätä, tämä, tätä pitää edelleen jatkaa, tätä periaatetta. Se on koko yhteisen kalastuspolitiikan lippulaiva, ja jos sitä ruvetaisiin muuttumaan, äh, muuttamaan, se olisi, vaikuttaisi kielteisesti koko alaan. Sitten Portugalista herra Pereira. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Haluaisin tervehtiä täällä kaikkia, erityisesti maanmiestäni esittelijämme, ja kiitän hän tähän erinomaista työstään. Siis Ola Patrauta hänen mietintönsä sai suuren tuen Euroopan parlamentissa. Haluaisin myös korostaa, kuinka tärkeänä Portugalin parlamentti pitää sitä, että uudistetaan yhteistä kalatalouspolitiikkaa ja Asiasta ollaan laajalti yksimielisiä myös Portugalissa eri poliittisissa puolueissa. Tämä koskee myös muita sidosryhmiä, tie, tutkijoita, kansallisyhteiskuntaa, yrittäjiä, varustajia. Yksi kommentti, jonka tekisin, tätä kollegani myös tukee. Tämä on, tässä annamme koko parlamentin kannan, kannan. On joitakin kysymyks- kysymyksiä, jotka haluaisin ottaa esille ja niitä pitäisi valppaasti seurata. On ratkaisevan tärkeää yhdistää kolme ulottuvuutta, jotka liittyvät YKPn uudistukseen ilman, että mitään kaupankäytävien välillä harjoitetaan ympäristökysymykset, kalakantojen säilytys, kestävyysten sosiaalinen pilari, alueellinen kohesio – kalastusyhteisöjen elinkelpoisuus ja sitten taloudellinen luottuvuus, koska kalastus ei ole kannattavaa. Silloin ei sinne investointeja eikä työpaikkoja, joten tarvitaan tarvittava tuki, jotta kaikki dimensiot täyttyvät ilman, että yksi saa ensisijan. Toiseksi meidän näkemyksemme on, että huolimatta uudesta Lissabonin sopimuksesta meidän täytyy tehdä jotakin liialliselle tämänkin mallin keskittämiselle. Tarvitaan kunnollista alueellistettua hallintoa niin, että parlamentit voivat osallistua toisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden täytyy ottaa mukaan sektorin toimijat mahdollisuuksien rajoissa, että saadaan aikaan synergiaa ja yhteinen näkemys ja pyritään estämään eturistiriitoja ja voidaan taata läheisyys, mikäli mahdollista. Kolmantena asiana meidän täytyy saada aikaan järjestelmä, joka korvaa, korjaa tämän järjestelmän eh, puutteita, mitä tulee 200 meripeninkulman kansalueeseen, ja sitten ongelmaan, joka liittyy suurta kalastukseen, pienkalastukseen, niiden välisiin ongelmiin. Mitä tulee resursseihin, tarvitaan tietoa, tietopohjaa, kun tehdään päätöksiä. Tarvitaan myös kestävää tulotasoa. Kiintiössä täytyy keskittyä yksittäisiin ka- Karlstein, koska erilaisia haasteita on eri tilanteissa. Sitten lopuksi yksittäiset oikeudet, kalastusoikeudet meidän pitää ottaa huomioon. Pienkalastus, pienkalatalous, ehkä aluksen, alu, alustan että voisivat maksimoida mahdollisuutensa. Sitten tarvitaan toimintaa liikakapasiteetin suhteen, koska tämä on epäoikeudenmukaista. Epäoikeudenmukaista löytyy myös jäsenvaltioiden kesken. On myös erittäin tärkeää Portugalin parlamentille olla mukana tässä prosessissa. Siksi olemmekin mukana ja kerromme kantamme avoimesti. Kiitoksia. Kiitoksia herra Pereirästen Sloveniasta. rouva Breda Pekan. Hvala za besedo, gospa predsednica. Dobre... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin tervehtiä puolestani teitä. Me tuemme YKPTtä samoin kuin myös niitä kantoja, joita vihreässä kirjassa on esitetty. Joka tapauksessa olemme sitä mieltä, että kokemuksemme YKPstä tähän saakka, kuten myös koko keskustelusta ja kaikista niistä yksinäistä yksittäisistä toimista, joita on suunniteltu vuoteen 2013. Näyttää siltä, että asiat eivät ole menossa oikeaan suuntaan, joten siksi meidän pitäisi saada aikaan uudistus vuosille 2014-2020 niin, että voisimme panna täytäntöön erilaiset tavoitteet lukuun ottamatta vesiviljelyä niin, että voitaisiin vähentää kalastusta siellä, missä on ylikalastusta, siten, että vähentäisimme toimintaa tai voisimme ehkä muuttaa niiden toiminnan suuntaa. Voisimme tehdä sen myös erilaisen teknologian perusteella tai siten, että kotimaassamme ihmiset eivät antautuisi tai luovuttaisi poliittisen painostuksen edellä tai sektorin painostuksen edellä. Ei ole tarpeeksi, ei ole riittävää se, että kalastajia koulutettaisiin muille sektoreille. Kalastajathan ovat myös sellaisia ihmisiä, joiden on voitava hankkia toimeentulonsa, jolleivät he pysty saamaan sitä kalastamalla, niin meidän pitäisi auttaa heitä. Ja mielestäni YKP on siinä asemassa ja sillä on myös velvollisuus toimia näin ja auttaa kalastajia. Mitä sitten sallittuihin saaliisiin tulee, niin kaikkihan pitäisi tehdä ottaen huomioon yksittäiset lajit sekä myös esimerkiksi nuoret, nuori kala – Ja siksi meidän pitäisi yrittää saada aikaan vaihtelua vuodesta toiseen. Haluaisin myös korostaa ja muistuttaa itseämme siitä, miten Italia 25 vuotta esti kalastajia kalastamassa liian pieniä kaloja ja tänä aikana, tai liian nuoria kaloja, ja tänä aikana ne olivat oikeute- he olivat oikeutettuja tukeen. Mutta se, että näin tehdään, siis siinähän on kysymys siitä, että ammattilaisille annetaan sananvaltaa vuoteen 2013 mennessä kaikki jäsenvaltiot voisivat kehittää omia kansallisia hankkeitaan ja suunnitelmiaan. Mitä sitten tulee kansalaisten tietoisuuden tietotason kohottamiseen Euroopan kalataloudesta. Tämä olisi kolmas askel, joka olisi suunniteltava. Haluaisin myös lisätä, ja tiedän, että olen jo käyttänyt itse asiassa. Tämän haluaisin lisätä ja tiedän, että olen ylittänyt puhet aikani. Eh, Kiitoksia. Sitten Espanjasta. Kaksi kammaria sielläkin. Ensin annan puheenvuoron parlamentille Rouva Trujillo. Trujillo. Kiitoksia puheenjohtaja. Maria Antonetuhion johdan ympäristöaseen valiokuntaa, kalastusvaliokuntaa ja myös matosvaliokuntaa. Ensin haluan ilmaista tyytyväisyyteni siitä, että tämä parlamentin välinen kokous järjestettiin ja nyt on, voimme kuulla emme vain kansanparlamentteja, vaan myös komissiota ja Euroopan parlamenttia kuukausi sitten Espanjan puheenjohtajakaudella viikossa pidettiin epävirallinen kalatalousministeriöiden kokous. Siellä ei vain keskusteltu tästä komission synteesiasiakirjasta, siellä tutkittiin myös kongressin suuntaviivat, joka oli pidetty Korunjassa aikaisemmin. Siellä käsiteltiin kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä, jotka liittyvät suoraan kalatalouspolitiikan uudistukseen, hallinnointiin, kalakantojen suojeluun, pienkalastukseen, rekokalastukseen ja puhuttiin myös kalatalouden ulkoisista ulottuvuuksista ja muista kysymyksistä. Täytyy sanoa, että tässä kokouksessa, samoin tämän, tämän päivän kokouksessa, näkyy selvästi, että ihmisiä kiinnostaa kestävämpi kalatalous tulevaisuudessa myös voimme huomata, että on olemassa erilaisia näkemyksiä ja kantoja, mitä tulee soveltamismekanismeita saavuttaa nämä tavoitteet ja sitten seuraavat kuukaudet tulevat olemaan ratkaisevassa asiassa, kun uudistetaan yhteistä kalatalouspolitiikkaa 2012. Tämä on yksi kaikkein kunnianhimoisimmista pyrkimyksistä tähän mennessä on ryhdytty ja sen täytyy tehdä selväksi tavoitteensa, että vältetään epäselvyydet luonnollisesti tavoitteisiin kuuluu, että tässä halutaan kestävää kalataloutta, jotta varmistetaan elinkelpoisuus, pitää säädöttää ihmisarvoiset työpaikat rannikkoalueella. Voitaisiin puhua monistakin aspekteista, niin kuin olemme jo kuulleet aikaisemmin, mutta minä haluaisin vain muutamia ottaa esille. Minusta on ratkaisevan tärkeää ottaa yksi asia esille, nimittäin kalatalouden politiikka kalatalouden suhdet muihin politiikkoihin. Tämän pitäisi olla ratkaiseva elementti, kun sitä uudistetaan. Uudistuksen tavoitteet pyritään takaamaan siis taloudelliset olosuhteet, kestävyys ympäristön kannalta sosiaalisesti. Nämä ovat prioriteettikysymyksiä. Tähän liittyy kuitenkin paljon vaikeuksia silloin, kun päätöksiä tehdään on vaikea soveltaa tätä kaikkea käytännössä, varsinkin kun sosiotaloudellinen kestävyys usein haittaa ympäristön kestävyyttä tai toisinpäin. Ja sitten me, yhdennetty meripolitiikka on myös uutuus suhteessa aikaisempiin kalatalouspolitiikan uudistuksiin. Sitä pitää kehittää huolella. Mitä tulee sitten kalakantojen hallinnointiin, uusiakin elementtejä otetaan tässä mukaan. On kuitenkin erittäin tärkeää keskitytään ekosysteemin ja tässä pitää noudattaa noudattaa kestävää kalataloutta. Tämä on askel eteenpäin. Pyritään vähentämään poisheittoa. Se on myös olennainen tekijä. Sitä pitää säännellä kunnolla uudessa kalatalouspolitiikassa. Ja tästäkin ollaan varsin yksimielisiä. Mitä tulee sitten kiintiöihin, niistäkin haluaisin puhua. Tässä se pitää edetä. tässä on kysymys elästä oikeuksista. Ei, yhtä ratkaisua ei voi olla, koska kalastus on varsin erilaista. Erityispiirteisiin, erityispiirteet pitää ottaa huomioon. Mm, kalatalousyritykset voisivat hyväksyä nämä uudistukset, mutta kuitenkin tässä jär, tätä järjestelmää pitäisi, ei pitäisi soveltaa suoraan rannikkokalastukseen, koska monimuotoisuus on niin suurta. Pitäisi ottaa huomioon ehkä enemmän sosiaalisia tekijöitä kuin taloudellisia joskus. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten senaattista. Herra Torres Kolmer. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komissaari, hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet kun puhutaan tulevaisuuden kalastuspolitiikasta, niin tässä täytyisi puhua myös hetkisestä tila- tilanteesta, vesiviljelystä, tilanteesta ja niin edelleen, miten on päästy tähän asti. Yhteisön kalastuspolitiikan historia on tulosta historiasta kehityksestä, kun on rakennettu EUta eikä sitä voida tässä käynnissä unohtaa. Meidän pitää myöntää, että tässä prosessissa on ollut muitakin poliittisia tavoitteita ja Euroopan kansalaisille ne ovat olleet tärkeämpiä kuin se, että kehitetään yhteistä tasapainoista tehokasta kalastuspolitiikkaa. Euroopan kaatos on kärsinyt. Tähän mennessä se on nähnyt, millaisia tuloksia on saatu kalatalouspolitiikasta ja miten on taloudellisesti ja sosiaalisesti aina ei tässä ole täysin onnistettu. Vielä kuitenkin on aikaa toimia ja uskon, että poliittisiin toimin ja erityisesti jos tutkitaan asiaa kunnolla tieteellisesti ja otetaan huomioon eri sektorit ja eri indikaattorit, niin uskon, uskon että voimme tässä onnistua. Kun uudistetaan yhteistä kaatalouspolitiikkaa, tässä otetaan huomioon erilaisia kysymyksiä ja yritän kiinnittää huomiota joihinkin niistä Ensinnäkin laivaston kapasiteetti, kun jos on liikaa kapasiteettia, pitäisi tutkia ö, käytössä olevia kalakantoja ja ottaa huomioon tarvittava kapasiteetti, jotta voidaan säilyttää kestävyys ja tuottavuus. Ehkä tarvittaisiin tällainen per, väliaikainen rahasto myös. Espanjan kongressin edustaja tässä jo puhuikin siitä, että tarvitaan, täytyy säilyttää taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset tavoitteet, mitä ne ei pidä unohtaa. Tarvitaan laadukkaita työpaikkoja, vaihtoehtoisia työpaikkoja rannikkoalueille. Täytyy hyväksyä toimenpiteitä ja täyttää politiikan tavoitteita. Täytyy säännellä itse hallintokysymyksiä ja pitää ottaa huomioon kuluttajaketju, kulutusketju, jotta otetaan huomioon kokonaisuuden kaltuspolitiikka ja sitten täytyy laatia diagnoosi kalataloussektorista ja missä määrin valvontaa voidaan harjoittaa tarvittaviin, tarvittaviin toimiin, jotta voidaan harjoittaa itsevalvontaa ottaen huomioon tuottavuuden lisääntyminen rannikkoalueella. Tarvitaan myös oikeudenmukaisia korvauksia näin voidaan suosia tehokasta itsevalvontaa. Eritetty järjestelmä, jota voidaan suojella äänikokalastusta. Pitää ottaa huomioon, miten tämä vaikuttaa taloudellisesti ja sosiaalisesti, ja pitää, näin voidaan säilyttää sosiaalista kohesiota ja säilyttää kestävää kalataloutta. Pienkalastus on tärkeää säilyttää koko eu alueella. täytyy ottaa huomioon nämä siirrettävät kiintiöt ja kasoikeudet. Ja 12 meripeninkulma on tämä alue, joka on määritetty jäsenvaltioille. Sitten kaupasta ja pyydyksestä kuluttajalle kysymyksestä. Nyt on kuluttajahintojen ja alkuperähintojen välillä suuri ero, eikä tässä oteta tarvittaessa määrin huomioon riskejä, jotka liittyvät tähän ammattiin harjoittamiseen. Sektorin pitää voida vaikuttaa tähän kulutusketjuun ja sen pitää vaikuttaa. Tarvitaan selkeää sääntelyä, pitää identifioida selkeällä tavalla tuotteiden laatu ja pystyä takaamaan oikeudenmukaisuus kilpailussa – sitten ottaa huomioon, millä ehdoin voidaan tuoda kalastustuotteita kolmesta maista. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia teille ja lopuksi, tämän ensimmäisen kierroksen lopuksi, Riksdagenista Ruotsista herra Larsson. Tack så mycket, fru ordförande. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen, minä, se, hyvät naiset ja herrat ja parlamentaarikko kollegat Euroopasta. Ruotsin parlamentissa haluaisin ensin sanoa, että on, vallitsee hyvin suuri yksimielisyys siitä, että on tär, tärkeää, että uudistus onnistuu. Siis kukaan ei ole sanonut, että emme onnistu, mutta meidän on tosiaan ponnisteltava ja pystyttävä tekemään epämukavia päätöksiä, jotka eivät aina ehkä ensinäkemältä ole kovin helposti tehtävissä. Täällä on puhuttu taloudellisesta ja sosiaalisesta ulottuvuudesta kaikissa päätöksissä. Ja nämä kaikki ulottuvuudet ovat tietysti erittäin tärkeitä, mutta kun keskustelemme tästä Ruotsissa ja maatalousvaliokunnassa Ruotsin valtiopäivillä olemme voineet nähdä, että meidän Siis ekologinen kestävyys on edellytys sille, että voidaan saada sosiotaloudellista kestävyyttä. Se ei merkitse sitä, että jotenkin aliarvioisimme tätä ulottuvuutta, mutta ilman tätä kestävyyttä kaikki muu romahtaa ja sitä emme tietenkään halua. Yhden asian haluaisin kuitenkin ottaa vielä esiin, ja se mielestäni on kulmakivi koko tässä uudistuksessa ja koko päätöksentekoprosessissa. Siis sellaiset päätökset, joita teemme, tai kun kalastusneuvosto kokoontuu vuoden lopussa ja vahvistaa kiintiöt, meidän pitää päästä eroon siitä ja saatava huomattavasti kauaskantoisempia päätöksiä, jotka perustuisivat kokonaisvaltaisiin periaatteisiin, jotka neuvosto ja parlamentti voisi antaa, voisivat asettaa lähtökohdaksi pitkän aikavälin kehitykselle. Sitten mitä tulee teknisempiin päätöksiin, niin ne täytyy delegoida muille, siis ehkä sekä komissiolle että myös alueellisesti. Haluaisimme myös Ruotsista tuoda esiin sen, että uskomme, että nimenomaan alueellinen hallinnointi on erittäin keskeistä, koska tässähän on kysymys hyvin suurista alueiden välisistä eroista, jotta voitaisiin saada hyväksyntä koko YKPn uudistamiselle. Meidän täytyy saada kaikki kalastajat, tutkijat ja viranomaiset mukaan. Siis, ja vuoropuhelu sellaisella järkevällä tasolla niin, että voimme saada aikaan hy, laajan hyväksymisen. Ja yksi niistä kulmakivistä haluaisin ennen kaikkea korostaa niitä hallintosuunnitelmia, joiden avulla koko aluetta voitaisiin kehittää ja laajentaa jos voisimme laajentaa tätä myös muille kalastusalueille. Esimerkiksi olemme nähneet hyvin onnistuneen projektin Itämerellä, jossa Itämeren kalastus on laajentumassa ja nyt voidaan puhua sitten maksimaalisesta kestävästä saaliista. Jos ajatellaan rasitetta, joka Itämerellä on ollut, siis kaikki poliitikot, kaikkien poliitikoiden on tehtävä vastuunalaisia päätöksiä ja estettävä lyhytnäköisiä päätöksiä niin, että kalastusalue voi kehittyä. Ehkä olen nyt ylittänyt jo neljän minuutin puheaikani. Kiitos. Kiitoksia herra Larsson. Koska nyt ensimmäinen kierros on viety loppuun, komissaari on pyytänyt lyhyesti puheenvuoron, koska hän joutuu poistumaan pian paikalta, mutta tänne kuitenkin jää vielä komission edustaja paikalle. paikalle komissaari. I would like to thank uh, Ja haluaisin eh, kiittää kaikkia eh, kommenteista. Tämä oli eh, suuri ilo saada kuulla näitä kaikkia teidän, kaikki teidän kommenttinne ja, ja yritän, tai voi vakuuttaa tekeväni parhaani voidakseni ottaa kaikkien kannat huomioon. Äh, on, on käynyt selväksi, että joistakin asioista voidaan äh, käydä hedelmällistä keskustelua, asioita, jotka eivät kuulu tämän yhteisen kalastuspolitiikan piiriin ylipäätänsäkään. Minä, äh, minulla ei voi olla kantaa asioista, joita ei ole edes sopimuksissa. Me emme voi lähteä sotimaan sopimustekstejä vastaan. En halua sellaisiin seikkoihin puuttua, jotka ovat edellyttäneet pitkää ja sitkeää keskustelua jäsenmaiden välillä tai jotka jollakin tavalla muuten kytkeytyvät perustamissopimuksiin. Meidän täytyy tehdä selvästi, että me emme voi tällä asialle mitään. Meidän täytyy pitäytyä siinä, mitä olemme saaneet aikaiseksi, mitä tulee mm, alue, aluevesiin. Meillä on yhteinen kalastuspolitiikka, ei sitä voida lähteä alueellistamaan, vaikka haluttaisinkin. Jos, jos voisin, halu, tekisin. Haluan sanoa rehellisesti kantani. Eli nyt kannattaa pitää katse tiukasti niissä asioissa, jotka ovat muutettavissa, joista voidaan keskustella, joista, keskustella ja joista voidaan päättää. Haluan kiittää kaikkia, sikäli kun ymmärrän, kuten luulen tehneeni, pää, vallitsee laaja yksimielisyys. Haluan kiittää kaikkia jotka viittasivat meidän ponnisteluihimme. Se, ei tämä vihreä kirja ponnisteluita nimittäin ole syntynyt jossa on kuvailtu sitten nämä politiikan päälinjat, kestävyys, yhteiskunnan luottavuus, elinkeinon kilpailukyky. Meidän on pitäydyttävä näissä kolmessa periaatteissa ja niiden yhteen kytkemisessä jos ajatellaan vaikka kestävyys, elinkeinon kilpailukyky olisi tultava ykkösenä. Jos joku nostetaan toista paremmaksi, silloin uudistusta, uudistusta ei saada aikaiseksi. Me haluamme hyvin konkreettisia tuloksia. Ymmärtääkseni alueellistamisesta oli, vallitsi laaja yksimielisyys sitten siihen, äh, siihen liittyviä ehdotuksia on kosolti. Äh, samoin moni puhuja viittasi siihen, miten äh, kuluttajajärjestöjen roolia on tässä parannettava. Olen aivan samaa mieltä. Tulemme tekemään parhaamme siihenkin ratkaisua, ratkaisun löytämiseksi. Samoin laaja yhteisymmärrys näyttää valitsevan siitä, että että tässä tuotantoketjussa kalastajan ja kuluttajan välillä on parantamisen varaa. Tässä on laaja kuilu. Lisäarvoa syntyy tällä, tämän ketjun mittaan ihan väärille tahoille. Ja sitten taas äh, toisaalta kalastetaan kalaa, joka ei päädy kulutukseen ollenkaan. Eli muutos tässä ketjussa on ehdottoman tarpeen. Olen iloinen siitä, että kellään ei ollut varaumia pien, pienimuotoisen kalastuksen kohtelusta. Tietenkin pitää ensin päästä sopimuksen siitä, miten pienimuotoinen kalastus määritellään. Siitä, siinäkin on erilaista ilmaa olemassa. Meidän pitää luoda yksinkertaisempi säädöstä niin, että kaikki tietävät, mitä on tekeillä. Samoin huolta kannettiin vesiviljelystä, olen ihan samaa mieltä. Jos joka puolta maailmaa tuodaan kalaa sammia kaupalla ja omat äh, kalakantamme äh, pysyvät vähentyneenä. Silloin pitää antaa periksi omilla, omille kalastajillemme ja suora heille mahdollisuus vesi, vesiviljelyn äh, laajentamiseen, jossa, missä sitä paitsi piilee työvoima, työvoimapoliittisiakin seurauksia työpaikkojen kasvattamisen myötä. Äh, äh, haluaisin kuitenkin äh, todesta, että kalakannat, jotka on kiistelty asia, ovat yhteinen hyvä, kuten jo äsken tuossa aluksi totesin. Tuossa aluksi totesin. Sen vuoksi kalakantoja ei olla luottamassa kenellekään. Me annamme käyttöoikeuksia. Niitä me, niistä, siitä on puhe, niiden luottamisesta on puhe niin, Suomme käyttöoikeudet ihmisille, joilla jo on kalastusaluksia, jotka jo ovat mukana tässä kalastuselinkeinossa, jotka kalataloutta harjoittavat. Eli käyttäjän oikeuksien luovuttamisesta puhumme esimerkiksi vaikkapa kymmeneksi vuodeksi, 15 vuodeksi. Ja sen jälkeen, jos he ovat käyttäneet näitä oikeuksia oikein ja viisaasti, silloin niitä voidaan jatkaa tai sitten otetaan heiltä pois ei, ei tämä kyt, kyt, kytkeä, ei tässä ole mistään kalakantojen yksityistämisestä hyvänen aika sentään puhe. Kalakannat ovat yhteinen hyvä ja, se, ja se, niiden hyödyntämiseen on mahdollisuus saada käyttöoikeus. Risteäviä mielipiteitä tietenkin on, mutta haluan kuitenkin ymmärtää, että, että ihan tehdäksi nyt asian kristallan kirkkaaksi, meillä ei ole enää rahaa alusten romuttamiseksi. Rahaa ei ole. Haluaisin eh, painottaa. Ja vaikka raha, että jos raha, minulla raha olisikin takataskussa, niin eh, mä olen keskustellut jäsenmaiden kanssa asiasta. Ja minä haluan nyt tunnustaa teille, että, että, että me, en löydä, löydä yhtäkään, ei kohdalle osunut yhtäkään valtiovar- valtiovarainministeriä yhdestäkään jäsenmaasta, joka antaisi tämän eh, kansallisen panostuksen, mitä me sitten kalastajien kanssa tekisimme emme me anna heille, emme voi rahoittaa heidän, heille rahaa äh, romuttaa äh, laivastoaan, emme voi enää rahaa myydä äh, kalastusoikeuksiaan, emme voi laskea heitä ennenaikaiselle eläkkeellekään, koska yksikään valtioministeri siihenkään suostu. No mitä, mitä, me sitten, mitä, mitä, meillä sitten, mitä me sitten voimme tehdä? Olkaa nyt realistisia, hyvät ihmiset. Mitä, jos, mitä, me, kalast, mitä me kalastelle sitten teemme? Mitä me yli kapasiteetille, kapasiteetille teemme, jos muita ratkaisuja ei ole? Ja nyt haluan tässä ihan vakavissani sanoa, ma, ma, matko, ratkaisuja on romuttaminen, varhaiseläke, tai elinkeinojen vaihtaminen Valitettavasti en, en, minun piti jo puoli vihreältä täältä lähteä, että en kovin pitkään enää pysty tässä jäämään. Mutta jos teillä on jotain äh, nokkelia ehdotuksia mielessä, niin lähettäkää minulle äh, sähköpostiin. Minä olen käynyt koko tämän konsultaatioketjun läpi muita, muita ratkaisuja ei ole. Jos kerran peräänkuulutetaan äh, kestävää kehitystä, elinkeinon kilpailukykyä ja sosiaalista koheesiota, rat, äh, ratkaisuja ei ole. Siksi äh, äh, vetäisin tähän esille, esille tämän edellisen komission ideat. Meidän puhun tässä nyt pelkästään kansallista järjestelmistä ja suhteellista vakaudesta puhun pieni, pienimuotoisen kalastuksen turvaamisesta. Siksi en halua, että oikeuksia voidaan myydä pikkua pienalukselta isoille, mutta emme, emme voi myöskään pelkästään tätä kansallista IT-järjestelmää e sulkea kokonaan keskustelun ulkopuolelle. Mutta kyllä keskustelua voidaan toki jatkaa, jos pitäydytte omissa vaihtoehdoissanne. Kiitos. Kiitoksia komissaari. Tämä oli varsin mielenkiintoinen ensimmäinen keskustelukierros, sitten toinen kierros. Sielläkin on läsnä kyllä komission edustaja ja teille kerrotaan mahdollisista uutuuksista ja kiitän teitä ajasta, jonka olette meille myöntänyt Euroopan parlamentin jäsenille ja erityisesti kansallisten parlamenttien jäsenille. Ja me jatkamme sitten työtämme jatkossa. Kiitoksia. Bye bye. sí, sí, no, sí, sí, sí, sí. sí. A ver, a ver, silencio de los diputados europeos. Bueno, a ver, tengo ya dos listas. No, minulla tässä jo kaksi puhujalistaa tuosta kierrosta varten. Tässä yhteydessä myös Euroopan parlamentin jäsenet voivat puhua. Ja täältä löytyy nyt kymmenen jäsentä eri parlamenteista. Ja Euroopan parlamentista on myös seitsemän puhujaa. Tai kahdeksankin. Prioridad a los diputados del Estado Yksi Yksi sitten vaan tässä voidaan puhua. Ja me voimme puhua sitä jatkossa myöhemmin. Ensinnä Bulgariasta. Herra Atanasov. Nyt kolme minuuttia ja kello kuusi. 30 meidän pitää lopettaa. Meillä on tällainen vastaanottotilaisuus. Siellä te voitte sitten keskustella vapaasti myös Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Ja myös kello 20.30 tulkit lopettavat työnsä ja kuten näet, niin on aika vaikeaa yhdellä ainoalla kielellä täällä toimia. Uskon, että Kolme minuuttia on hyvä aika, näin kaikki täällä voivat puhua. Ja annan puheenvuoron ensin Bulgarian edustajalle. Kolme minuuttia. Благодаря. Разбирам, че времето е... Kiitos. Ymmärrän, että aikaa on niukalti me lähdemme esityksemme jälkeen, mutta haluaisimme kuitenkin sanoa pari sanaa ensin kannastamme. Ja siitä, mitä ajattelemme kaikesta siitä, mitä täällä on tullut esiin, olemme erittäin kiinnostuneita monista tärkeistä asioista, esimerkiksi mitä tulee kalastuksen hallinnointiin, jossa otetaan ennen kaikkea huomioon kansalliset erityispiirteet. Me uskomme, että YKPn pitäisi perustua tieteeseen ja samalla siinä pitäisi ottaa huomioon eri alueiden erityispiirteet, luonteispiirteet, koska on tärkeää ja välttämätöntä saada aikaan sellaisia kriteereitä, jotka pätevät kaikkiin jäsenvaltioihin. On välttämätöntä saada aikaan perusperiaatteet, pitkän aikavälin tavoitteet Euroopan unionissa – ja sitten alueille pitäisi antaa oikeus päättää, mihin, mitä toimia ne käyttäisivät, jotta ne voisivat eh, saavuttaa pitkän tähtäimen tavoitteensa. Mitä sitten tulee kestävään hallinnointiin, eh, kalavarojen kestävään hallinnointiin, Bulgaria ja Romania ovat parhaillaan ainoat jäsenvaltiot Mustanmeren alueella – ja kalavarat eivät ole, niitä ei ole kunnolla, niistä ei ole kunnolla päätetty. Meidän on yritettävä ratkaista asiat naapureittemme kanssa valitessamme niitä järjestelmiä, joita haluamme käyttää. Me ilman muuta puollamme sitä, että lisäämme ja parannamme vesiviljelyä, koska tämä tulee olemaan erittäin hyvä korvike eh, politiikkamme eh, puutteille. On kysymys rakennepolitiikasta, rahallisesta tuesta. Kaikki tämä on tietysti erittäin tärkeää Bulgarialle. Me uskomme, että julkisen rah- julkista rahoitusta pitäisi jatkaa myös seuraavana ohjelmakautena, koska on paljon sellaista toimintaa, jota ei voida – saada aikaan ilman julkista rahoitusta. Esimerkiksi kysymys on laivaston korvaamisesta, uudistamisesta ja viides asia on pienimuotoisen rannikokalastuksen hallinnointi. Tässähän on kysymys koko joukosta erilaisia kulttuurisia tekijöitä. Ja tässä on kysymys myös sellaisista kriteereistä, jotka on tunnistettava sekä alueellisella että kansallisella tasolla jotta voitaisiin tällä tavalla vaalia kalavaroja, suojella merialueita ja alueellista kehitystä. Bulgaria uskoo, että rannikkokalastuksessa voisi olla kysymys esimerkiksi korkeintaan 12 metriä pitkistä aluksista, jotka toimivat tämän meri, 12 kulman alueella. Sitten Euroopan parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella tästä aloitteesta. Mielestäni on hyvä tutustua toisiimme kansallisella, kansallisista parlamenteista ja Euroopan parlamentissa. Uskon, että tässä on edessä erittäin tärkeä uudistus, kun uustaan YKP sitä on työstetty. Sitten on laittu hyvä mietintö, josta oltiin yksimielisiä. Tässä puhuttiin oikeuksista ja takkuuksista. Meidän pitää käsitellä ongelmia, jotta saadaan aikaan euronmukainen uudistus, joka on pitkäaikainen. Tarvitaan ottaa huomioon TAK-kysymykset, pois heitto, muuttaa hallinnointijärjestelmää, täydentää markkinoita. Yhteinen markkinajärjestely on erittäin tärkeä kysymys sitten siirrettävät yksittäiset kalastusoikeudet tai kiintiöt, ne haittaavat kuulemma pienkatsos on oikein ymmärrä tätä ajattelua. Uskon, että komissaari oli tässä aika selväsanainen, kun säännellään markkinoilla. Tämä on käyttäjien oikeuteen liittyvä asia, koska tähän mennessä on toimittu niin, että on annettu lupia toisaalta ja sitten voitu heittää saalista pois. Jos me voimme korjata tilannetta, voidaan rajoittaa tällaista ja tässä pitää tätä pitää tutkia yhtenä mahdollisena ratkaisuna. Sitten kansainväliset sopimukset, joista on puhuttu, mutta edelleenkin ne ovat hiukan epäilyttäviä, erityisesti juuri kansainväliset kaastussopimukset. Meidän pitää nostaa näiden sopimusten eettistä arvoa, koska ne vaikuttavat kehitykseen ja demokratisaation kyseisissä maissa tarvitaan kestävyyttä, sosiaalista taloudellista kestävyyttä ja on ihan selvää, että näinä aikoina meidän pitää olla omavaraisia ja löytää sellainen ratkaisu, joka kestää tulevina vuosina myös. Näin olen uskon, että meidän täytyy ottaa esille ei yksittäisiä tämän päivän ratkaisuja, vaan huomisen ratkaisuja tarvitaan. Kiitoksia. Kiitoksia, ja Sitten vuorossa Ranskasta. Herra Leloc. Rova Leloc. Kiitos. Haluaisin komission jäsenelle esittää kolme kysymystä. Britannia on erittäin kriittinen sille, miten YKPssä on tosiaan ylikapasiteettia käsitelty. Pitäisikö sitä pikemminkin määritellä alueellisit, alueittain? koska meillä on hyvin vakavia seuraamuksia Britanniassa. Kuten komission jäsen juuri sanoi, niin voitaisiinko eh, jollain tavalla tasaveroisemmin vähentää kalastuslaivastoa. Mitä sitten tulee YKP, niin tässähän ei ole kysymys julkisesta sertifioinnista, sitähän kaikki vastustaisivat. Siis me olemme sellaisessa paradoksaalisessa tilanteessa, että kalastus tuotteiden tuonti lisääntyy. Ja kolmas kysymys on sitten se, komission jäsenhän usein puhui kalastus- tai meriyhteisöjen, rannikkoyhteisöistä, ja tässä puhuttiin myös humanitaarista ulottuvuudesta, mitä tulee sosiotaloudellisiin ulottuvuuksiin, niin näitä ei voida jättää pois, ja miten olette ajatelleet ottaa ne huomioon? Eh, Kiitoksia. Sitten varapuheenjohtaja Kadik. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni tämä kokous oli todellakin hieno tilaisuus ja välttämätön, koska näin kansalliset parlamentaarikot pystyivät keskustelemaan meidän kanssamme ja saivat tietoa yhtä lailla kuin mekin. Miten sit tässä lyhyessä puheessa voidaan ottaa asioita esille? Britannialaisten kesken hän otti esille tuontiin liittyvät ongelmat. Tämä on ongelma, joka ei ole meiltäkään välttynyt, koska 60 prosenttia kasvutuotteista tuodaan Eurooppaan. Se on huomattava määrä. Ja uskon, että jos haluamme säilyttää kalataloutemme, on välttämätöntä soveltaa samoja rajoituksia tuontikalalle kuin sovellamme omin kalastajamme. Tämä on vähintä, mitä voidaan tehdä, koska hehän silloin joutuvat epäreilun kilpailun uhreiksi Euroopassa. Meidän pitää vaatia ympäristöllistä, sosiaalista seurattavuutta kaikkien näiden tuotteiden kohdalla. Ajattelen esimerkiksi vesiviljelytuotteita, erityisesti jos ne ovat peräisin äh, kaukoidästä. Ne ovat vahvoja kilpailuja tällä hetkellä meille. Meidän pitäisi tuo, luon, luokitella herkiksi kalastaloustuotteet ja vesiviljeltuotteet, joita voidaan säilyttää kohtuullinen taso. Tässä pitää säilyttää kohtuullinen tullitaso myös. Tul, äh, hyvät kollegat, tulen esittämään näistä kysymyksistä mietinnön myöhemmin kesäkuussa komissiolle ja toivon, että tässä on kysymys siitä, miten kalastamme säilyvät hengissä, koska jos emme pysty ratkaisemaan näitä tuontiongelmia, niin aina voidaan pohtia ongelman vakavuutta, teknisiä kysymyksiä, mutta jos emme ratkaista tätä tuontikysymystä, niin 10-15 vuoden kuluttua mitään Euroopasta kalastusta ei enää ole. Olen tietenkin täysin samaa mieltä siitä, mitä täällä on aikaisemmin sanottu, ja minä jaan. Uskon, että komissaarin vastaus kun hän puhui siirrettävistä kiintiöistä, ei Euroopan tasolla, vaan jokaisen maan kohdalla. Se voisi olla hyväksyttävä vastaus. Ainakin mielenkiintoinen ratkaisumahdollisuus se on. Kiitoksia. Me alegro, me alegro oír esto <laughs> eh, teitä, herra Kadek. Me kaikki etenemme nyt johonkin suuntaan. Tämä oli varsin myönteistä. En sano tätä siksi, että Me kaikki haluamme edetä ja toim- sitoudumme taas tähän. Niin minä puhuin kansallisesta, kansallisesta tasolta. Kyllä kuuntelin teitä ja sanoin, että me kaikki etenemme näissä asioissa. Nyt olemme so- saaneet aikaan sopimuksen kansallisella tasolla ja tarvitaan muitakin. No hyvä, olen kuitenkin kov- kovin iloinen, kun sain teitä kuulla. Näin me kaikki pohdimme sitä, kuinka vaikeaa on taistella yhteisen kaatalouspolitiikan puolesta, jolla on tulevaisuus. Sitten Ranskasta. Edelleen tästä menen akkosjärjestyksessä näitä maita, jotta ja parlamentin jäsenten kohdalla pyyntäistyksessä. Herra. Herra Kiitos. Itse asiassa nimeni on myös Ylö, herra Ylökuulen. Toisin sanoen haluaisin esittää kantani Välimeren suunnasta, koska olen tai edustan Välimeren aluetta. Haluaisin sanoa, että vaikuttaa siltä, että kalastaja on paras meren tarkkailija. Ja nykyään hän kalastajaan ei oikein ymmärrä näitä sääntöjä, joita hän ehkä pitää – sellaisina, jotka pikemminkin sopivat jo Pohjanmerelle tai Atlantille tai mille tahansa kuin Välimerelle. Ja äh, siis itse haluaisin puhua alueellistamisen puolesta, koska tilanne edellyttää sitä, että me otamme tosiaan alueen realiteetin ja Välimeren äh, realiteetin huomioon. Se ei nyt välttämättä ole sama realiteetti kuin muualla, koska muussa tapauksessa kalastajat eivät ymmärrä tilannetta. Siis pitäisi ottaa huomioon huomattavasti enemmän sääntöjä laadittaessa kalastajien näkökanta. Puhun tässäkin myös Välimerestä, koska on kielletty yksi perinteinen kalastustapa. Ja jos ajatellaan Japania Tyynemeren alueella, siellähän on delfiinejä, jotka usein joutuvat ans näihin pyyntivälineisiin. Meidän pitäisi tosiaan ottaa huomioon alueelliset realiteetit. No, minähän otin esimerkin Välimereltä, jossa vanha järjestelmä on toiminut erittäin hyvin. Tässä on kysymys sellaista instituutioista, jotka ovat eläviä ja tehokkaita. Siis jos kalastaja on hyvä meren tarkkailija, se on myös sellainen, hän on myös sellainen henkilö, joka voi tämän perinteensä välittää edelleen pojalleen. Siis sitten jos ajatellaan niitä maita, jotka eivät ole Euroopan unionin jäseniä, on todellinen huolenaihe, koska säännöt eivät ole lainkaan samoja. Meidän eurooppalaisten pitäisi olla hyvin valppaita, koska meidän kalastajamme eivät aina ymmärrä tätä tilannetta. Ja lopussa haluaisin puhua kalastusalusten romuttamisesta. Miten kalastajat voivat ymmärtää, että joitakin vuosia sitten rahoitettiin kalastuslaivastoja, ja nyt sitten ei enää saisi kalastaa? Siis on todellinen ongelma. En tiedä, miten tämä asia voitaisiin ratkaista. On olemassa suuryrityksiä, joita on kannustettu käyttämään tiettyä kalastusmenetelmää. Haluaisin puhua myös veri, vesiviljelystä ja ennen kaikkea rannikkoalueista, joilla on nykyään erilaisia vaikeuksia, esimerkiksi mitä tulee ostereihin, jotka ovat nykyään todellinen ongelma. Ja sitten olisin puhua kalastajien ja tiedemiesten välisistä suhteista, jota mielestäni olisi parannettava. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Euroopan parlamentista kollegamme Herra Dovarczykin. Kiitos e, paljon puheenjohtaja. Mitä tulee näihin yksilöllisesti e, siirrettäviin kiintiöihin, siitä on tullut vähän ranskalaisille tällainen Bastelin linnoitus minä palaisin Viron parlamentin edustajan puheenvuoroon ja, ja Islantiin, mitä tuli näihin äh, äh, siirrettäviin äh, kiintiöihin ja miten tätä periaatetta aiemmin eri puolilla maailmaa on on sovittu. Professori Thomas Hörup esimerkiksi Kööpenhaminasta puhui eh, niistä vaaroista, jotka, jotka eh, liittyvät eh, näiden oikeuksien siirtoon ja kiintiöiden siirtoon silloin, kun puhutaan pienimuotoisesta rannikkokalastuksesta. Haluaisin edustaa Isabella Vänille todeta, että kehua omaa vier, vier, vierailuamme, koska me, me kävimme, käymme aina välillä paikan päällä perehtymässä, mitä, miten, perehtymässä asioihin, ja sihteeristö on tässä ollut suureksi avuksi. Me olemme päässeet perehtymään rannikkokalastusten, rannikkokalastuksen tilaan joskus isot yritykset voivat käyttäytyä todella röyhkeästi pien, pienyrittäjiä kohtaan ja pieni, pienkalastajien pitää kyetä pitämään puolensa ja jatkamaan elinkeinoa. Tässä pitää pyrkiä silloin saavuttamaan tasapaino suurten ja pienten välillä, mikä on hyvin tärkeää muistaa, kun näitä kiintiöitä jaetaan. Aiemmin todettiin Puolan hallituksen olevan kiintiöiden vaihtoa sitä en ole kyllä kuullut vielä vahvistettavan, vaikka näin todettiin, että hallitus siihen suostuisi. Haluan kiinnittää huomioon sen, siihen liittyvät kielteiset puoletkin. Edellinen komissaari, kalastuskomissaari Borg, kävi puhumassa meille Itämeren kalastajista ja kalastajien siitä matkasta, yhteisestä kalastuspolitiikasta maksamasta hinnasta. Ja nyt haluaisin äh, komissiolle, että ettei mitään pilottihankkeita tällä, tästä osa, tältä osin Itämerellä ole käynnistettäisi. Tässä on esimerkki, jonka esitin tässä yhtenä päivänä esitin sen, mutta se ei kyllä mitenkään liity todellisuuteen kukaan. No niin, sitten Rova Cornelia Ven Bundestagista Saksasta. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani myös kiittää komissiota siitä, että se on tehnyt aloitteen tosiaan vihreän kirjan aikaansaamiseksi siitä, miten kalakantoja hyödynnetään kaupallisesti EU-ssa. Minä edustan eh, Saksan liittopäivillä vihreitä ja haluaisin kommentoida vihreätä kirjaa. Olemme sitä mieltä, että tulevaisuudessa meidän on sallittava ainoastaan kalastus eh, tieteellisen näytön perusteella, kestävyyden perusteella, eikä suinkaan sen perusteella, mitä ministerit päättävät. Ja on kysymys sellaisten saaliiden kieltämisestä, jotka eivät voi selviytyä. Siis kaikki saalit on, saalit on kiintiöiden mukaan tuotava maihin ja mitattava. Mitä tulee teknologiseen innovaatioon, siis ainahan tulee olemaan jonkunnäköisiä sivusaaliita aivan realistisesti huolimatta siitä, mitä me teknologisesti saamme aikaan. Joten meillä on oltava erilaisia mittapuita erilaiselle kalastukselle niin, että mahdollisimman moni kalalaji selviytyisi elossa. Ja mitä sitten saaliisiin tulee, niin EU on yrittänyt saada aikaan rajoituksia, mitä saaliisiin tulee, jotta voitaisiin tällä tavalla välttää ylikalastusta – Jossain määrin tämä on tietysti onnistunut, mutta ylikalastuksen uhkahan on olemassa vielä, koska kalastuskapasiteetti on aivan liian korkea. Ja ministerithän ovat päättäneet tai sopineet näistä korkeista tasoista. Ja kuitenkin on olemassa laitonta kalastusta. Mitä yksityistämiseen tulee, niin olen erittäin iloinen siitä, että komission jäsen puhui oikeuksien hyödyntämisestä eikä yksityistämisestä. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia ja tarkkaavaisia siinä, että emme lisää keskittymistä niin, että suuret varakkaat yritykset voivat osallistua tähän. Meidän on pidettävä huolta siitä, että tämä yhteishyvä eli kalavarat, niitä suojellaan ja jotta voitaisiin välttää yksittäis, yksityistämistä, niin meillä pitäisi EU:ssa olla lupajärjestelmä ja 10 prosentin maksu eh, niistä voitoista, joita kalastuksesta saadaan, siis jotta tällä tavalla maksettaisiin lupa. Ja pitäisi olla oikeus, joka perustuu tosiaan taloudellisiin mahdollisuuksiin. Kalastustuet pitäisi purkaa ja erilaisia edistys keinoja, niin kaikkien pitäisi perustua ekologisiin kestäviin perusteluihin. Ja pitäisi myös parantaa valvontaa ja, ja tosiaan tarkistaa kansainvälistä kalastusopimusta. Oui, merci. Oui. Je, je crois que niin, Nyt varmaankin minun täytyy tässä puuttua lyhyesti tähän. Äh, Haluaisin antaa, asiat ovat selvät. Minä tietenkin vastustan exprimé tout à l'heure, sans doute. Ou en tous les cas, j'ai du mal à me faire comprendre. Painettavia kiintiöitä. Tässä Robert lähti, mutta Bastille ei tässä ole vielä kaatunut en vaihda kantaa niin kuin paitaa. Haluaisin vain sanoa, että komissaarin kanta oli edistysaskel, että luovuttaisi tämä periaate. Sitä äsken tarkoitin ja toistan tämän puheenjohtaja. Joten ehkä nyt olette vähän vähemmän tyytyväinen niin kuin äsken. En nyt voi vastata teille, mutta äh, en halua kuitenkaan nyt puuttua tähän, että tekään teillä aina kommentoi. Ja no se preocupe. El, herra Martins Rosse. Cienējumā priekšsēdētāji, tai vairs klaat nēsošā Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat muista parlamenteista minun on puhuttava menettelytavasta, koska tämä L-kirjain on Siis mitä YK, uuden YKPn periaatteisiin tulee, niin on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että tosiaan hallintotaakkaa vähennetään – Samalla se, että tästä järjestelmästä on pidettävä huolta siitä, että järjestelmä on avoin ja yksinkertainen. Samalla tietysti myös alueellistamisperiaate on erittäin tärkeä. Mitä tulee keskusteluihin Euroopan unionin toimielimissä, niin tämä varmasti tuo koko asian enemmän järkeä. Ja on tärkeää, että ne maat osallistuvat, joiden laivastot osallistuvat myös kalastukseen ja tällä tavalla voidaan helpottaa kansainvälisten asiantuntijoiden asemaa. Mitä tulee rajoittavaan toimintaan, niin niiden, niissä pitäisi myös ennakoida erilaiset korvausjärjestelmät niin, että voidaan tosiaan alueille taata asianmukaiset riittävät tulot. Haluaisin sanoa, että Latvialla on meriraja joka on yli 500 kilometriä pitkä. Ja siksi monet alueet olivat todella riippuvaisia rannikkokalastuksesta. Ja rannikkokalastuksen tai rannikkoelämän ö, laatu, toimivuus, siis niille alueille on annettava mahdollisuus suunnitella omaa tulevaisuuttaan – mitä tuo 12 meripinnakulman vyöhykkeeseen tulee, niin se pitäisi kansallisille laivastoille säilyttää, paitsi jos on olemassa joitakin kahdenvälisiä sopimuksia maiden kesken. Ja sitten se periaate pitäisi säilyttää, jonka mukaan kalastusoikeudet jaetaan historiallisten tekijöiden perusteella. Ja se itse asiassa tarkoittaa sitä, että ylikapasiteettia ei ylikapasiteetti ei keskittyisi erillisille alueille. Ne EU-maat, joilla on, jotka ovat tasapainottaneet laivastoaan kalakannan saatavuuden mukaan voivat anoa suotuisempia ehtoja päinvastoin kuin ne maat, jotka eivät ole millään tavalla tasapainottaneet kalastuskapasiteettia, laivastokapasiteettia, Erilaiset alueelliset järjestöt, jotka ovat EUn jurisdiktion ulkopuolella, niiden pitäisi kehittää sellainen käytäntö, jossa kalastuksen tekninen organisaatio keskitettäisiin jonkunnäköiseen keskeiseen kalastusviranomaiseen. Ja tällä tavalla EUn jäsenvaltiot voisivat osallistua toimintaan lähettämällä kansallisia tarkastajiaan. Tällä tavalla voitaisiin valvontaa optimoida – muun muassa parantaa EUn rahoitustuen valvontaa. Meidän pitäisi myös kiinnittää enemmän huomiota sisäiseen vesiviljelyyn, koska kaikki eivät välttämättä pysty meriviljelyä kehittämään siksi erilaisista maantieteellisistä ja ilmastosyistä. Mitä sitten tulee vaihdettaviin kiintiöihin, se pitäisi sallia ainoastaan kansallisissa jäsenvaltioissa, eikä sitä pitäisi harjoittaa tai siis yksittäisten kalastajien tai yksittäisten maiden välillä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten herra Pereira Portugalista. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin alussa tuota, tervetulleeksi kansallisten parlamenttien jäsenet Mielestäni se, mitä tänään olemme kokeneet ja nähneet, on, että nyt on ilmassa tärkeitä kannattoja ja vastalauseita, ja nämä pitäisi todellakin ottaa huomioon sekä täällä Euroopan parlamentissa, mutta tietysti ennen kaikkea Euroopan komissiossa. Minäkin vetoisin vahvasti kansallisten, parlam- vahva- parlamentaarikkoihin ja pyytäisin, että he läheisesti seuraisivat tulevina kuukausina keskustelua tästä aiheesta, erityisesti mitä tulee vuoden toiseen puoliskoon. Meidän täytyy olla valppaina tässä asiassa, kun se etenee ja kehittyy. Uskon, että tämä on erittäin tärkeää aikaisesta, niin sillä vain pari asiaa, liikakapasiteetti ja siirrettävät oikeudet. Jotkut ovat sanoneet täällä tänä iltapäivänä, tai monetkin, että tilanne vaihtelee suuresti maassa toiseen. Taisi tulla Saksan Bundestagista, joka aivan oikein sanoi, että ei ole olemassa eurooppalaista laivastoa, on kansallisia kalastuslaivastoja ja kansalliset laivastot viimeisen kahden vuoden, vuosikymmenen ajan ovat kärsineet varsin erilaisia kohtaloita, mitä tulee liikakapasiteettiin joissakin. Ja komissari viittasikin tähän erilaisuuteen erityisesti kuulemistilaisuudessa. kuulemme hän tästä paljon. Ennen hänen valintaansa hän puhui niistä ponnisteluista, joihin oli ryhdytty, että vähennettäisiin kapasiteettia jäsenvaltiossa, minkälaisia seurauksia tästä oli syntynyt. Ja vaikutukset olivat varsin vaihtelevia maasta toiseen. kun puhutaan liikakapasiteetista, yleisesti, vihreä kirja ei näe tilanteen monimuotoisuutta. Tilanne on erilainen, mitä tulee voimavaroihin, laivastoihin ja kalastusvarusteisiin. Joten kun ehdotan sitten tällaista yleisluontoista ratkaisua ilman, että arvioidaan liikakalastusta etu, liikaa kapasiteettia etukäteen otetaan huomioon realiteetit. mielestä tämä ei ole hyvä tapa edetä asioissa. Sitten nämä siirrettävät oikeudet. Minun täytyy sanoa, että se mitä komissio on ehdottanut keskustelun aiheeksi, sitä on jatkuvasti esitetty niin kuin se olisi ainoa ratkaisu ja muita vaihtoehtoja ei olekaan. Ja mielestäni tällaista ei voida hyväksyä, koska nämä siirrettävät oikeudet eivät ole ainoa mahdollinen ratkaisu. Vihreästä kirjasta mietinnön laatinut henkilö sanoi, että tässä on suurta yksimielisyyttä vihreästä kirjasta sen suuntaviivosta. Se on kyllä totta, mutta kuitenkin jälleen jää, että mikä tahansa viittaus siihen, että hyväksytään yksittäiset oikeudet, niin se on siirretty pois mietintöluonnoksesta niin, että tästä voidaan pitää kiinni jatkossakin. Ja mitä tulee sitten siihen, että sovelletaan toimenpiteitä kansallisella tasolla, minulla on paljonkin mitä sanottavaa, mutta lopuksi vain sen verran, että ei ole mitään takeita. Tai oikeastaan tämä kysymys. Jos investoija tai työnantaja jossakin jäsenvaltiossa haluaisi ostaa oikeuksia toista jäsenvaltiota, ei ole mitään selitystä sille, miten tällainen toimisi. Eh, Kiitoksia. Sitten sitten Romaniasta puheenvuoron on pyytänyt herra Marian Abraham. Președintă, stimați colegi. Rouva puheenjohtaja, arvoisat parlamentin edustajat, edustan, edustajan huoneemme, maatalousvaliokunta ja Dulsan maakuntaa. Ja siellähän on Tonavan suisto ja siellä on 55 prosenttia Romanian kalavaroista. Meillä on kansallinen kalastusohjelma, toimiva kalastusohjelma, jota maatalous- ja maaseudun kehitysministeriö johtaa. Mitä vesiviljelyyn tulee ja kalastukseen, niin kaikkea tätä kohdellaan kokonaisena ohjelmana. Meidän kalavaramehan ovat vähenemässä, me tut- katsomme parhaillaan tonavaa ja sisävesistöä ja Kysymyksessä on kalastuksen kestävä kehittäminen ja erilaisten liitännäispalvelujen kehittäminen. Ja meillä on kalastajajärjestöt panemassa täytäntöön näitä toimia. Mitä sitten vihreään kirjaan tulee, me aiomme tukea vesiviljelyä sellaisena ratkaisuna, joka korvaisi hupenevat kalakannat. Haluamme myös alueellista yhteistyötä Bulgarian kanssa yhteisen politiikan osana ja alueyhteistyönä. Meillä on myös selkeät säännöt mielessä, mitä tulee pakkaukseen merkitsemiseen ja jäljitettävyyteen, mitä kalavaroihin tulee, kalatuotteihin tulee. Ja haluamme myös vastustaa salakalastusta tai laitonta kalastusta. Aiomme ottaa huomioon kaikessa tässä ympäristön sosiaaliset tekijät, tekijät ja myös äh, kalastusyhteisöjen historiallisen kehityksen. Mitä tulee maaseututurismatkailuun ja muihin paikallisiin resursseihin, haluaisimme saada aikaan myös mahdollisia palveluita äh, sekä Mustanmeren että Tonavan suiston alueelle. Kiitoksia Euroopan parlamentista. Ja Lovin Rova. Fru ordförande. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille kollegoille, jotka ovat koko Euroopasta tulleet tänne. On ollut erittäin mielenkiintoista kuunnella kaikkia. Haluaisin muistuttaa kuitenkin toisesta päätöksestä, joka on EU-tasolla tehty. Tässä on kysymys integroidusta, yhdennetystä meripolitiikasta ja EUn tavoitteena on se, että voidaan saada aikaan – hyvä ympäristöstatus merillä vuoteen 2020 mennessä. Ja kun YKPtä halutaan uudistaa, niin tämäkin on pidettävä mielessämme, koska ei ole pelkästään kysymys siitä, että YKP päättää tai määrää meristä, vaan myös integroitu meripolitiikka, ympäristöpolitiikka ja lajin suojelulainsäädäntö. Mitä tulee näihin yksittäisiin yksilökohtaisiin siirrettäviin kiintiöihin, niin me vihreistä olemme sitä mieltä, että on ajateltava myös sitä, minkälaista kalastusta halutaan kannustaa. Olemme ehdottomasti sitä mieltä, että Kalavarat ovat yleinen, yhteinen hyvä ja siksi on erittäin tärkeää se, millä tavalla hallinnoimme näitä kalavaroja ja keille nämä annamme. Ja me haluamme liittää tai yhdistää kalastusoikeudet, antaa ne sellaisille, jotka haluavat ympäristön ja ö, sosiaalisen kestävyyden kautta perusteella harjoittaa kalastusta tanskalaisethan ovat sitä mieltä, että ne, jotka pystyvät kalastamaan selektiivisimmin, jotka käyttävät vähiten polttoainetta ja niin edelleen, heille pitäisi antaa eh, lisäkiintiöitä. Sen mielestämme on tie eteenpäin. Kaikki vahingolliset tuet mielestämme on poistettava ja myös haluamme korostaa polttoaineen veron helpotuksia koska sehän on erittäin destruktiivinen mekanismi, joka antaa mahdollisuuden äh, halastaa, harrastaa trollikalastusta siellä, missä kalakannat ovat vähenemässä, eikä se hyödytä ketään. Ennen kaikkea se ei hyödytä missään tapauksessa meriä, vaan se on myös eräänlainen taloudellinen kannustin sille, että jatketaan ylikalastusta. Mehän olemme myös sitä mieltä, että kalan ympäristömerkinnän pitäisi olla itsestäänselvyys ja siis tarkempi alkuperämerkintä antaa kuluttajille mahdollisuuden valita kalan ja samalla kalastajille mahdollisuuden parantaa tulojaan, jos he voivat näyttää, että he kalastavat kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Mitä tulee kalastus- ja kumppanuussopimukselle, niin sehän on tietysti erittäin tärkeä asia myös, jota ei saa unohtaa silloin, kun uudistamme YKPtä. Sopimuksia saa solmia ainoastaan sellaisten välillä, jotka ovat tieteellisesti, joilla on tieteellistä näyttöä. Minusta tapauksessa muilta osin olen sitä mieltä, että asiat ovat aika hyvin. El señor... Slovakista herra Levosky. Ďakujem za slovo, vážená pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovia. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, tarkastelen asiaa Slovakian tasavallan kannalta. Olemme sitä mieltä, että mm, tästä maatalouden ja kalatalouden pitäisi saada omat uudet välineensä, koska tietenkin Slovakia on maan ympäröimä ja tavallaan tätä kautta nyt me eh, tulemme kalatauden maailmaan mukaan tavallaan keskustelua käydään. Malakiitin myrkyllisyydestä ja meidän täytyy tarkastella hyväksyttäviä keskittymiä. Mikä on hyväksyttävä kynnys tätä ainetta vesiviljelyssä ja meidän pitää varmistua siitä, että esimerkiksi tuontituotteissa harjoitetaan, tuontituotteiden kohdalla harjoitetaan tarvittavaa valvontaa. Meidän pitää myös varmistua siitä, että tämänkin lainsäädäntö elintarviketurvallisuudesta toteutuu käytännössä. Ja ennen kaikkea, mitä tulee makean veden vesiviljelyyn, meidän pitää aina muistaa, että tarvitaan tasapaino sen että suojellaan kaloja, mutta myös öö, niitä, niiden petoeläimiä tavallaan tai näitä eläimiä, jotka syövät kalaa. Kiitoksia sitten herra Gallagher Engl- Iranista. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin sanoa, että uskon, että tämä kokous ja mielipiteen vaihto on erittäin avuliasta. Olen kuunnellut irlantilaisten jäsenten Irlannin valtuuskunnan mielipiteitä. Ja kaikki tämä on ihan sama kuin se, mitä, mistä puhun täällä päivittäin. En haluaisi käyttää liikaa aikaa, mutta olen aikaista enemmän vakuuttunut siitä, että kaikki jäsenvaltiot, jotka ovat edistettynä täällä – niin olen heidän kanssaan sitä mieltä, että alueellistaminen on ehdottoman tärkeää. Siis komission jäsen sanoi, että ei voida mennä taaksepäin. Ei ole alueellistamisessa ei ole kysymys hajauttamisesta. Siis jos halutaan pienimuotoista kalastusta suojella, niin silloin niille on annettava – paikka YKPssä, siis näille pienille rannikkoalueille. Siis 80 prosenttia meidän kalastuslaivastostamme on alle 15 metriä pitkiä. Haakinso Haagin sopimus on erittäin tärkeä ja on tärkeää, että se saadaan mukaan YKP. -hän. Mitä tulee kiintiöihin ja kiintiöiden verottamiseen, siis, siis sen täytyy olla kuitenkin yksi peruspilareista uudistetussa politiikassa – meidän on tietysti saaliiden merenheitto lakkautettava, mutta jos tässä mennään nollaan, niin silloin meidän on yritettävä parantaa kalastajien tietoisuutta siitä, että jos he joutuvat heittämään saalista takaisin mereen, niin he saavat jonkunnäköisen korvauksen. Mitä vesiviljelyyn tulee, niin meidän pitää pyrkiä parantamaan sen kilpailukykyä kansallisesti että Euroopassa. Me tuomme kalaa kolmansista maista ja voisimme korvata tämän siten, että me parantaisimme omaa vesiviljelyämme. Kenellä sitten on enemmän tietoa, ehkä ei tieteellistä tietoa, mutta tietoa, joka on otettava huomioon. Ennen kaikkea siis on kysymyksessä kalastajien tieto ja tuottajien tieto ja ne varmasti voisivat hyvin paljon tuoda suuren panoksensa tieteiseen, tieteelliseen tietoon. Minun on vielä pyrittävä ymmärtämään se, että mitä IT-kuuhun tulee, jos tämä järjestelmä otetaan käyttöön, siis vaihdettavat kiintiöt, eikä ole yhteispäätösmenettelyä, niin silloin tämän pitäisi kuulua jäsenvaltioille ja tiedän, että se jäsenvaltio, jota minä edustan, ei suosi tätä ja meidän pitäisi voida jatkaa kuten ennen. Emme voi puhua varhaiseläkkeestä ja sanoa, että ei ole rahaa tähän. Meidän pitäisi katsoa tilannetta 94-95. Siis kalastajille on annettava mahdollisuus mennä eläkkeelle ja samalla sitten antaa mahdollisuus, työmahdollisuus nuorille kalastajille, jotka haluavat olla mukana tässä teollisuudessa. Mielestäni on hyvä, että komission jäsen haluaa kuunnella meitä ja että hän ottaa huomioon ne suositukset, joita useimmista maista on esitetty. Kiitoksia. Seuraavaksi Espanjasta. Gracias. Kiitoksia puheenjohtaja Joaquin Gasadias. Olen EPPn edustaja ja kato vastaava. Tulen merestä alueelta Galisiasta ja puheenjohtajan luvalla haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tämä vuosi on Kompostelan pyhä vuosi ja nyt kannattaisi ehkä tässä pyhinvaellus ja haluaisin siellä ymmärretään hyvän kalan jäyräisten päälle. Pyytäisin teitä tulemaan paikalle tutustumaan alueeseemme. Tässä on puhuttu ongelmista kalataloudessa ja tämä sektori on ratkaisevan tärkeä Espanjalle minun omalle alueelle. Niin ei pidä unohtaa sitä, että olemme aivan johtavassa asemassa. Olemme kaikkein suurin kalataloustuotteiden kuluttaja Euroopassa, EU:ssa. Meillä on tärkeitä alueita, jotka ovat todellakin riippuvaisia kalastuksesta ja koko tämä keskustelu todella kiinnostaa ja huolettaakin meitä suuresti. Kongressin kollegani Rova Truhio puhui, kuinka tärkeitä ehdotuksia Espanjan puheenjohtajakaudella on tehty ja vety loppuun. Tästä puhuttiin koronan kokouksessa, jo sanottiinkin, ja meidän ryhmämme ja poliittinen puolueemme EPP aikanaan antoi oman panoksensa tähän keskusteluun kehottaisin että tutustumaan tähän materiaaliin ja voin välittää teille näitä asiakirjoja, jos haluatte. Haluan vielä onnitella valiokunnan puheenjohtaja, ystäväni Carmen Fraga tästä aloitteesta. On erittäin tärkeää, niin kuin täällä on sanottu, järjestää tällaisia tilaisuuksia, jotta voimme osallistua, koska tämä keskustelu ei ole hallitusten keskustelu, vaan tämä keskustelu kiinnostaa koko yhteiskuntaa ja täytyy voida osallistua myös kalastussektorilta tähän. Koska aika on sen verran mitä on, niin haluan vain viitata muutamiin toimenpiteisiin, jotka olemme ottaneet tähän asiakirjaan, johon viittasin. Ja osittain näitä asioita on jo käsitelty kollegani Suulla senaatista. Hän tuntee myös varsin hyvin kalatalouden kysymyksiä, koska hän on myös Riveiran äh, kalastuskaupungin pormestari. Ja nämä toimenpiteet muun muassa, niin kuin on sanottu, niitä, että poliittiset tavoitteet kalatalouden, yhteisen kalatalouden uudistuksessa, niissä pitää säilyttää kolme tärkeää linjaa. Sosiaaliset kysymykset, taloudelliset kysymykset ja ekologiset asiat pitää ottaa huomioon, mutta ei pidä antaa millekään niistä ensisijaa suhteessa muihin. Uskomme myös, että tarvitaan eriytetty järjestelmä, jotta voidaan suojella pienkalastuslaivastoja, rannikkolaivastoja. Täällä monetkin ovat puhuneet pienkalastuksesta, pienimuotoisesta kalastuksesta. Ja haluaisin myös sanoa, että tämä on, eri, on erittäin tärkeää merkitellä, mitä tarkoitamme tällaisella pienkalastuslaivastolla. On erilaisia laiv- aluksia, pitää ottaa huomioon niiden sosioekonominen vaikutus niin, että voidaan säilyttää, niin kuin täällä on sanottu, sosiaalinen verkko. Ja mitä tämä tarkoittaa monissa yhteisöissä kulttuurisesti sitten tällainen vakaus ja sen periaate minä ottaisin esille myös mm, mm Aavan merenkastus laivasta En haluaisi puhua vain siitä, että on tärkeää ottaa huomioon tämä suuri ero, joka on alkuhinnoissa ja kuluttajahinnoissa. Erityisesti meidän pitää muistaa nämä vakavat riskit, joita syntyy tästä ammatin harjoittamisesta. Uskomme myös, että on tärkeää vahvistaa kestävää kalastusta yhteisön vesillä. Ja tässä voimme käyttää hyväksi alueellisia kalastusjärjestöjä. Kiitoksia, herra Garciadi. Seuraavaksi Euroopan parlamentista puheenvuoron saa herra Hutton Skotlannista. Señor Hutton, tiene usted la palabra. Thank you, Madam President. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanottu, edustan täällä Skotlannin kalastuskansaa. Skotlantia, jossa 70 prosenttia yhdistyneen kuningaskunnan kalastus kalastusteollisuudesta on siis Skotlannin vesillä. Niistähän on kysymys 20 prosentista koko EUn vesistä. Siinä on kysymys tästä. Ja kollegat varmasti hämmästyvät kuullessaan, että meitä ei täällä edusta kukaan kansallisesta parlamentistamme, kun taas No yhdistyneessä kuningaskunnassa on ollut parlamenttivaalit ja siellä on sitten ollut kaiken näköistä muuta, mutta tämä ei ole mikään suuri yllätys eikä mikään uusi asia, että yhdistyneen kuningaskunnan parlamentit eivät suinkaan priorisoi kalastusteollisuutta eurooppalaisissa keskusteluissa, mikä on hyvin valitettavaa. Vielä kerran tässä foorumissa olemme kuulleet melkein joka ikisen puhujan sanovan, että alueellinen hallinnointi on hyvä ajatus, jos ajatellaan äh, sitten variaatioita sitä, sen suhteen, kuka joutuisi hoitamaan tämän ja miten. Ja on kuultu myös äh, vaihdettavista kiintiöistä aika paljon kielteisiä kommentteja, skeptisyyttä sitten näiden vaihdettavien kiintiöiden suhteen, vaihdettavien oikeuden suht, oikeuksien suhteen, kuten komission tasolla on ehdotettu. Mutta komissaarihan haluaa suojella kansallisin termein laivastoja ja oikeuksia, mutta yksinkertaisesti uskon, että jos Eurooppa-tasolla pitäisi olla vaihdettavia siirrettäviä kiintiöitä, niin tämähän aika pian varmasti ihmiset sanoisivat täällä, että meillä on yhtenäismarkkinat, joten kaiken tämän pitää olla vaihdettavissa kansainvälisesti. Komissio käyttää Tanskaa tämmöisenä onnistuneena esimerkkinä, mitä vaihdettaviin oikeuksiin tulee. Yksinkertaisesti haluaisin ehdottaa, että tässä on onnistuttu siksi, että tästä päätettiin Tanskassa tanskalaisten puolesta ja ja näinhän asioiden pitäisi toimia, jos asiat sopivat heidän oloihinsa. Mitä sitten tulee näihin vaihdettaviin oikeuksiin vai ei? Pitäisikö meidän pienimuotoista kalastusta silloin sitten määritellä? Tietysti tarvitsemme rannikkokalastusta ja alu, ja laivastojamme, mutta en usko, että pitää Euroopan tasolla mitään määritelmiä tehdä, kuten olemme kuulleet täällä. Siis esimerkiksi just mitä tulee pienimuotoiseen kalastusalukseen, Kyproksella niin se saattaa olla hyvin erilainen kuin tällainen pienimuotoinen tai kalastusalus Kotlannissa. Jos siis jos verrataan esimerkiksi Kyproksen tai Maltan kalastusaluksiin, niin erot ovat suuria. Siis miksei anneta itse kalastuskansojen määritellä sitä, mitä he, niiden mielestä on suojeltava? Miksi emme ehdottaisi, että pitäisi olla vyöhykehallinnointi ja sitten antaisimme kalastuskansojen, joilla on kalastusoikeudet alueilla, päättää itse minkälaisia suojeluja hallinto toimia olisi käytettävä, koska nehän eniten hyötyvät siitä, että kalavaroja suojellaan. Ja mitä puheenjohtaja puheenjohtajaan ja hänen kes- välis- ja herra Kadekin väliseen keskusteluun tulee, niin hän sanoi, että on hyvin vaikea saada aikaan, tai sehän osoitti, että on vaikea saada yhteistä politiikkaa aikaan. Meillähän me on ollut 27 vuoden kokemus Kotlannissa. Miksi emme tosiaan palauta todellisia oikeuksia Euroopan kalastuskansoille niin, että ne, joilla on eniten voitettavaa, niin niillä olisi myös kannusteet ottaa käyttöön menestyksekkäät suojelutoimet oman ja muiden tulevaisuuden puolesta. Sitten Espanjan senaatista on lyhentä Jans. Kiitoksia puheenjohtaja. Edustan Espanjan senaattia ja kuulun maatalous- ja kalatalousvaliokuntaan senaatissa ja haluaisimme korostaa sosiaalista puolta, joka liittyy vihreään kirjaan ja ykp uudistukseen. Kun tässä on otettu esille sosiaalinen ulottuvuus, yhteisökaltuspolitiikassa ja tässä mielessä täytyy löytää sellaisia malleja, jotka helpottavat sosiaalista vuoropuhelua ja miten voidaan kannustaa siihen, että nuoret myös toimivat tällä sektorilla pitää valvoa sitä, että säilytetään hyvät olosuhteet äh, aluksilla. Tarvi, täytyy tukea myös muita aspekteja, joita pitää aikanaan tutkia, kun viedään eteenpäin tätä uudistusta. Mitä tulee vesiviljelyyn, ja maailmanlaajuiseen tilanteeseen pitäisi voida hyväksikäyttää meriä ja näin vesi viljelystä löytyy tavallaan ratkaisu näihin ongelmiin. Ja kun ajatellaan Espanjan kalataloushallintoa, on panostettu hyvin suunniteltun vesiviljelyyn, joka toimii kestävällä pohjalla ja ottaa huomioon ympäristön vaatimukset ja pyrkii takaamaan kuluttajille korkeatasoisia tuotteita, jotka ovat turvallisia ja terveellisiä. Komissio hiljattain esitti strategiansa näissä kysymyksissä tiedonannon kautta. Se on valitettu parlamentille ja neuvostolle koskien äh, vesikulttuurin tulevaisuutta. Siinä puhutaan kilpailukyvystä, kestävästä toiminnasta ja paremmasta kuvas, kuvas imagosta ja hallinnosta. yritetään saamaan aikaan tasapainoista toimintaa niin kuin muillakin sektoreilla ja taata se rooli, joka vesikulttuurilla jatkossa pitäisi olla. Se pitää täysin ottaa mukaan tulevaan yhteiseen kalastuspolitiikkaan. Sen pitää olla yksi ratkaisevista pilareista. Tässä mielessä on tarpeen kehittää toimenpiteitä, jotta jotta vesiviljely otetaan mukaan yhteisen markkinajärjestelmään ja tuotteita käsitellään samalla tavalla kuin kasvustuotteita. Me tiedämme, että komissio antaa tukea tälle aloitteelle, mutta täytyy kuitenkin vielä muistuttaa tästä joka tilanteessa. Lopuksi laivastosta. Ja tässä pitää ottaa huomioon rannikkokalastus, pienkalastus. Tämä on olennainen osa, jotta voidaan ottaa huomioon kokonaisuudessaan tämä sektori. Tässä pitää ottaa huomioon muun muassa erityiset hallintojärjestelmät ja miten puolustetaan alasta riippuvaisia rannikkoalueita. Miten otetaan huom- nuoret mukaan alalle ja miten heitä koulutetaan ja heidän pätevyyttään lisätään. Ne pitää tietysti säilyttää tarvittavat terveelliset olosuhteet ammatin harjoittamisessa. Pitää taata mahdollisimman suuri turvallisuus. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Ehkä Rovarossi. Frau Ich möchte mich auch ganz herzlich bei unseren Gästen... Kiitos puheenjohtaja. Saisinko myös esittää sydämestäni kiitokset vieraille, koska tämä mielestäni osoittaa, että parlamentin, parlamentti suhtautuu yhteismääräys, yhteispäätösmenettelyyn hyvin vakavissaan. Ruotsin kollegahan puhui siitä, että taloudellinen kilpailukyky on myös tärkeä ja se on mielestäni tärkeää ottaa huomioon, jos meillä on kestävä kehitys vallitsee kallastuksessa, niin ainoastaan siinä tapauksessa tämä yhteinen hyvä voidaan säilyttää niin, että lapsemme ja lapsenlapsemme tietävät, mikä kala on ja että heillä on kalaa syötävänä. Jos puhutaan maailman luonnonsuojelujärjestöstä, niin siellä puhutaan yli 80 prosentin ylikalastuksesta. Kestävä kehitys on sellainen, että sitä on organisoitava, sitä on vaalittava, ja tämä on ainoa tapa pitää yllä työpaikkoja ja niitä perinteitä, joita rannikkoyhteisöissämme on. Me tarvitsemme integroitua meripolitiikkaa. Päivittäin TV-ruudulta näemme esimerkiksi jos öljyn porauslautta siellä räjähtää, niin näemme mitä tapahtuu. Ja jos meristä tulee tunkioita, niissä merethän eivät pelkästään ole olemassa sitä varten, että niitä käytetään kuljetusväylinä, vaan ne ovat tärkeä tärkeää myös kalalle. Ja monet ovat puhuneet vesiviljelystä. Me puhumme kymmenestä vuodesta, mutta älkäämme unohtako, että tässä on kysymys lapsen kengissä olevasta talouden, äh, teollisuudesta. Meidän on pidettävää huolta siitä, että myös eläinsuojelu ja ympäristösuojelu sääntöjä noudatetaan. Meidän on otettava huomioon myös matkailuteollisuus, joka on erittäin tärkeä. Sitten tutkimus, paljon vielä on tehtävää ja olen, meidän on pidettävä huolta siitä, että meillä on selektiivistä, selektiiviset kalastusvälineet niin, että me saa paljon äh, sivusaaliita, jota on heittävä takaisin mereen. Paljon rahaa on käytettävä investointeihin silloin, kun on kysymys äh, modernista kalastusvälineistöstä. Joten kestävä kehitys on sellainen asia, että se edellyttää tosiaan asianmukaisia valvonta- ja, valvo, valvontaa ja valvontamenetelmiä. Meillä on 120 kalastustarkastajaa EU:ssa, mutta tämä ei riitä. Valtiovarainministereitä on yritettävä taivuttaa siihen, että ne kaivavat kukkarostaan syvemmältä rahaa. En halua kuitenkaan käyttää enempää aikaa, rouva puheenjohtaja, mutta YKPissa on paljon asioita. Jotakin jokaiselle. Ja meidän, Andres Bareahan oli meidän varjoesittelijämme, joka on pitänyt huolta siitä, että sosiaalidemokraattien näkökanta on tullut. Ja, äh. No niin, Larssonhan nyt puhuu sitten ja Saksa sai tässä aikaisemmin puheenvuoron. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa ensin mahdollisuudesta tulla tänne. Keskustelu mielestäni on ollut erittäin mielenkiintoinen, mutta minä olen hieman levoton kuunnellessani sitä, mitä täällä eri puolilla esitellään. Täällä vaikuttaa siltä, että puhumme sellaista kalavaroista, jota meillä ei edes ole, ja toivon, että voimme historiasta oppia vähän. Koska nykyään on niin, että 80 kaupallisesta lajista on sellaisia, joita ylikalastetaan EUn vesillä. Ja tämä EU kansalaisten verorahojen avulla. Mutta minua ilahdutti se, että komission jäsen sanoi, että romuttamiseen ei enää rahaa ole. Ja haluaisin myös, että tukia ei myönnettäisi siihen, että kalastamme kolmansien maiden alueilla. Ja mielestäni polttoainetuet on myös poistettava. Nehän ovat estäneet tosiaan tehokkaita moottoreita, ja sellaisia kalastusmenetelmiä, jotka säästävät vesiä. Siis EUn jäsen, kansalaiset eivät halua tukea sellaista kalastusta, joka ei ole kestävää. Siis en missään tapauksessa halua jatkaa tällä tavoin. Suurin puute tämän päivän kalastuspolitiikassa, siis suurin puute on rohkeus. Siis kalastuspolitiikkahan perustuu kolmelle kulmakivelle ekologialle, sosiaaliselle ja taloudelle, jos ei valita sitä, millä perusteella halutaan seistä, niin silloin kaadutaan. Ekologisesti olemme kaatuneet taloudellisesti ja sosiaalisesti. On tärkeää, että asetamme ekologian keskiöön. Ja silloin kun puhutaan integroidusta meriympäristöstä, niin silloinhan ekologia on ykkös siellä. Ja sitten voidaan puhua yksityiskohdista, kuten esimerkiksi vaihdettavista kiintiöistä. Mutta loppujen lopuksi en voi ymmärtää sitä, että jos kala on yhteinen hyvä, niin miten silloin voidaan myydä tällaista? Siis voi tietysti kalastaa yhteisillä vesillämme, mutta ei sitten voi myydä tätä, koska sitä ei omista. On paljon mielenkiintoisia keskusteluja, esimerkiksi vesiviljelystä on keskusteltu paljon ja asiahan ei suinkaan ole niin, että vesiviljely olisi aina kestävää. Siis meidän on kysymys siitä, minkälaista vesiviljelyä me kannustaisimme. Onko kysymys siitä, että meidän pitäisi kasvattaa kasvia syöviä kaloja? Siis EU voisi pikemminkin panostaa tutkimukseen ja siihen, miten teollisuussektoria kehitetään, mutta meidän pitää olla hyvin varovaisia sen suhteen, mihinkä me sijoitamme, investoimme niin, että me joudut tässä ojasta allikkoon. Paljon keskusteluja on käyty siitä, että dumppauksesta, eli, äh, mutta Kaikkein perusteellisin on kuitenkin se, että meidän pitäisi pitää koko ajan silmällä sitä, mikä on ekologisesti kestävää, koska silloin me panostamme myös kala teollisuuteen, koska silloin on kalaa, jota voidaan kalastaa. Jos ei meillä ole kalaa, mitä kalastaa, niin silloin me voi saada taloudellisesti emmekä liian sosiaalisesti kestävää kalataloutta. Siis ydin on ekologinen kestävyys. Herra Kunsaksta. Danke, Frau Vorsitzende. Das ist äh, ein ganz wichtiges... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minun mielestäni on tärkeää, että me voimme puhua täällä myöskin aluepolitiikasta, koska joihinkin asioihin tarvitaan hieman selvennystä. Minä en ole samaa mieltä vihreiden kanssa siitä, kun ne sanovat, että me emme ole arvioineet kiintiöitä tieteellisesti ja että päätökset ovat puhtaasti poliittisia. Toiseksi sanotaan, että kaikki kalakanat ovat ylikalastettuja. Ja sitten kuitenkin sanotaan, että rikkaassa Euroopassa meillä on erilaisia lajeja, esimerkiksi Pohjanmerellä. Voisin antaa esimerkin. Me olemme suurin kalatuotteiden ja Me kulutamme 10 miljoonaa tonnia joka vuosi ja me tuotamme itse vain 2 miljoonaa tonnia omilla voimavaroillamme ja kunnioittaen niitä turvamääräyksiä, joita olemme itsellemme asettaneet. Täällä puhuttiin myös tietyn tyyppisestä kalastuksesta – No riittää, kun tarkastelee sitä, mitä äh, Baltian maiden kollegat tai Suomen kollegat ovat sanoneet. Äh, he puhuvat siitä, että tietyt kalalajit, jotka ovat kiellettyjen listalla, niitä edelleen äh, syödään näissä maissa myöskin kollegat puhuivat merimetsojen aiheuttamista vaurioista esimerkiksi Skotlannissa. Tämä on hyvin helppo todeta kun esimerkiksi siellä voi todeta, kuinka delfiinikannat ovat vähenemään päin. Eli me olemme ruokkineet näitä lajeja ja saman aikaan sitten sanotaan, että no Afrikasta, köyhistä maista ryöstetään voimavaroja ja mennään sinne sitten kalastamaan. Minun mielestäni tässäkin tulee todeta, että on paljon jännitteitä, mitä tulee tähän Saksan kantaan yhteiseen kalatalouspolitiikkaan. Roa Romfe tästä jo puhui ja haluaisin kiittää häntä siitä, mitä hän jo sanoi. No nyt yritän hieman rauhoittua tässä puheenvuorossani ja haluaisin sanoa, että Eurooppa on fantastinen manner jolla on miljoonia kilometrejä rantaviivaa ja me, kalastuksella on merkitystä yhteys rannikkokalastuksen ja kulttuurisen perintömme välillä, turismin välillä, se on tärkeää. Tämä on se, mistä pitää pitää kiinni. Kiitos, herra Kuhn. Ja sitten viimeinen puhuja. Herra Korsikovski puolesta. Rouva puheenjohtaja, kollegat kansallisista parlamenteista, hyvät naiset ja herrat. Täällä on paljon esitetty paljon mielenkiintoisia ja tärkeitä asioita, enkä suinkaan halua toistaa sitä, mitä täällä jo on sanottu. Mitä YKP tulee? Yksi tärkeä asia on se, että sitä on kunnolla hallinnoitava, jotta siitä tulisi uskottavaa. Ja se mielestäni merkitsee alueellistamista, joka perustuu kunnolliseen tieteelliseen perustaan niin, että voimme sen perusteella tehdä päätöksiä. Ja se ainoastaan antaa meille todellisen vaikutusvallan, siis antaa todellisen vaikutusvallan alueellisille ja paikallisille viranomaisille, jotka, joiden puolesta päätöksiä teemme. Jos me teemme yhteistyötä, ja on paljon sellaisia päätöksiä, joita tehdään Lissabonin sopimuksen perusteella. Ja siksi paikallis- ja alueelliset hallintotasot, niillähän on tietty asemansa ja kaikki tämä tietysti tulee vaikuttamaan myönteisesti. Mielestäni mielipiteet, joita tänään on esitetty, niitä ei kuulla pelkästään täällä, vaan myös muuallakin. Ja mielestäni se on todella rakentava ja myönteinen lähestymistapa. Olen kuunnellut monia täällä, monia, jotka ovat puhuneet siitä, että meidän pitäisi myös vaalia pienimuotoista rannikokalastusta. Siksi meidän on pidettävä huolta siitä, että tosiaan otamme ne huomioon. Esimerkiksi jos puhumme ruohonjuuritasosta, niin heidän on pidettävä siellä puoliaan suuryrityksiä vastaan, koska muussa tapauksessa nämä suuryritykset tuhoavat näiden pienimuotoisten kalastusyhteisöjen elinkein, elatuksen hankintamahdollisuudet. Euroopan parlamentista esittelee aivan lopuksi. Nyt minäkin haluan myös puhua parlamentin jäsenenä. Näistä kolmesta kohdasta voitte kertoa minulle. Mutta minä haluaisin nyt kommentoida sitä, mitä Rova Patonevi sanoi Mielestäni tämä uudistus on viimeinen mahdollisuus, joka meillä on saada aikaan suuri uudistus YKP, jos haluamme, että kalastus jatkossakin säilyy elinkeinona. Täällä kaikki ovat ymmärtäneet nämä vakavat ongelmat, liikakapasiteetti, kala, laivastoihin tämä ongelma liittyy ei vain EU-ssa, vaan myös muualla maailmassa, niin kuin on tässä todettu Faunkin suulla. Tämä on meidän hallintamallimme suuri epäonnistuminen. Sehän on epäonnistunut, pitää tunnustaa. Jotkut haluavat kuitenkin sen säilyttää. Tarvitaan enemmän joustavuutta. Tätä myös parlamentti on peräänkuuluttanut lopuksi. Täytyisi voida harjoittaa helpommin valvontaa. Tarvitaan tällaista valvontajärjestelmää kasvusponnistuksessa ja sitten, niin kuin komissaarikin sanoi, että näitä yks, yksittäisiä mm, oikeuksien siirtämistä. Ja laivastoihin liittyy, täytyisi liittyä tällainen eh, yritysrakenne, ja niillä on enemmän ongelmia globaalissa taloudessa. Ja jos ne ovat tällaisia yrityksiä, niin pitää voida toimia kilpailu kykyisinä, jotta ne voivat säilyä toiminnassa ja ne pitää myös itsensä pitää pystyä itsensä rahoittamaan, että eivät ole riippuvaisia julkista rahoista, niin kuin täällä hyvin komissarikin sanoi. Sellainenhan loppuu monistakin syistä. Se on täällä tullut myös esille. Ja tämä liittyy myös siihen, että me kuulumme VTOhon. Ja ne, jotka puolustavat tätä hallintojärjestelmää, perustavat, joka perustuu julkiseen rahoitukseen, sehän on loppumassa, haluamme tai emme. Ja vaikka olisi varsin konkreettisia tavoitteita, niin jos laivasta eivät voi itseään rahoittaa, niin niillä ei ole juuri mahdollisuuksia säilyä toiminnassa. Ja tässä voi auttaa yksittäiskatsoikeudet, niitä ei suosita vain komissiosta, vaan myös FAO ja OECD suosivat sitä, koska nämä mallit ovat osoittaneet, että ne ovat taloudellisesti tehokkaita ja lisäksi vähentävät liikakapasiteettiongelmaa, joka on tämä suuri ongelmamme. Emme ole pystyneet sitä ratkaisemaan julkisen rahoituksen kautta, joten mielestäni meidän pitää olla joustavia ja ymmärtäväisiä ja ymmärtää, että tämä malli pitää muuttaa ja meidän pitää sopeutua erilaisiin laivastoihin ja kastusmalleihin Ja rahoitusmalli tai siis julkinen rahoitus tulee vähenemään. En halua puhua viimeisenä, mutta nyt annan puheenvuoron vielä komissiolle viideksi minuuttia ja sen jälkeen Rova Patro, esittelijä ää, Patraolle. Herra rappien ja sitten saatte puheenvuoron ja sitten esittelijä Patraolle. Eh, cinco minutos y cinco minutos. Viisi minuuttia molemmille. Sitten minulle vielä ihan puoli minuuttia buen funcionario tiene una gran capacidad. Te olette virkamies, varmasti pystytte puhumaan varsin tiivistä ja vastaatte näihin kysymyksiin viidessäkin minuutissa. Gracias, Kiitoksia puheenjohtaja. En usko, että on nyt enää paljonkaan vastauksia jäljellä. Ehkä haluaisin hiukan toistaa, mitä komissaari sanoi siinä mielessä, että on välttämätöntä saada aikaan järjestelmä, joka pystyy vastaamaan haasteisiin kalastuksessa tulevien kymmenen vuoden aikana. Siis emme puhu järjestelmästä, joka liittyy vain vuoteen 2013. Sen pitää olla pätevä järjestelmä, joka pystyy läpikäymään uusia haasteita ja vaikeuksia, joita kalastus Euroopassa tulee kohtamaan aina vuoteen 2002 saakka. Siitä nyt on kyse. Yksinkertaisesti puheenjohtaja haluaisin sanoa, että va- komissio todellakin on nyt käsittelemässä asiaa. Damanaki, Rova Damanaki tästä jo puhui. Nämä eivät ole vielä aivan lopullisia ajatuksia. Ne ovat tästä ehdotusasteella ja siksi olemme vaiheessa, jossa meitä todellakin kiinnostaa kuulla kaikenlaisia ajatuksia ja ehdotuksia, joita meillä voidaan tehdä. Olen pannut ylös mielenkiintoisia ajatuksia tästäkin keskustelusta. Ja kaikkia näitä komissio tulee pohtimaan erittäin huolella. Kiitoksia puheenjohtaja. Sitten rouva Patrao. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kun pyysin puheenvuoroa, niin pyyrin, pyysin sitä Portugalin kansalaisena. Jotkut kollegat ovat jo tässä antaneet minulle esittelijänä jonkinlaista auktoriteettia, eli ehkä voin sitä hieman käyttää hyväkseni ja sanoa, että meillä on Euroopassa suurin yksinomainen kalastusalue maailmassa. Ja se on myöskin yksi suurimmista yksinoikeutuista talousalueista. Kalastuslaivaston romuttaminen oli omassa maassani erityinen ongelma, mutta nyt puheenjohtaja on antanut minulle tässä loppukeskustelussa puheenvuoron minulle esittelijänä. Ja sanoisin, että tämä iltapäivä oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Ja pääasiassa se on vahvistanut sen konsensuksen, jonka olin havaitsevani jo aikaisemmin. Me olemme kaikki tietoisia siitä, että kyseessä on tärkeä työ, joka täytyy tehdä. Me tiedämme, että tie tulee olemaan hankala ja että tästä täytyy maksaa korkea hintaan ja meidän täytyy toimia rohkeasti, jotta me tälle tielle uskallamme lähteä. Haluaisin tässä keskittyä yhteen aiheeseen, joka tuli aivan ilmiselvästi keskustelussa esille. Toisin sanoen nämä siirrettävät kalastusoikeudet. Tämä on ollut kiistanalainen kysymys. Jopa tämäkin asia voitaisiin ratkaista paremmin, jos me hieman vakavasti otettavammin keskustelisimme alueellistamisesta. Jos meillä olisi sellainen alueellistamisen malli, joka olisi riittävän mukaanottava, riittävän laajamittainen, niin hyvin monet näistä kiistanalaista asioista voitaisiin ratkaista suosiollisella tavalla. Esimerkiksi nämä hallintomallit, niistä täytyy löytyä joustavuutta. Me emme voi käyttää samaa mallia kaikkiin maihin Euroopassa, mutta kenellä on sitten se viimeinen painavin sana kun päätöksiä tehdään. Jos meillä on tehokasta alueellistamista, niin silloin nämä päätökset voidaan tehdä hajautetulla tavalla. Tämä pätee myöskin niihin eroihin, joita tehdään tällaisen pienimuotoisen teollisen